Uh, dear colleagues, please uh, begin to take your seats for the... Uh... Hyvät kollegat, meillä on kuuleminen, joka koskee vähemmistöä koskevia vähemmistöstandardeja EU-ssa, mutta ensin muutama puheenjohtajan ilmoitus. Ensin työohjelman hyväksyntä, jos sitä kukaan ei vastusta, niin se on näin hyväksytty. Ja sitten 2.7. ja 11.6. 11.1. 7.12. pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksytään, jos ei kukaan vastusta. Ja muutama ilmoitus tulkkaus on kokouksessa suomeksi. ja sitten hyväksymme myös koordinaattoreiden suositukset. Ensinnäkin esittelijän hyväksyminen lausuntoon Monika Makovei lausuntoon, joka koskee budjettivalvontamietintöjä Olafin tekemiin tutkimuksiin ja yhteistyötä eurooppalaisen yleisen syyttäjäviraston kanssa. Onko nämä hyväksytty? Ovat Muistutuksena vielä meillä on sähköinen äänestys tänään kello kuusi. Ja sitten Ekon valiokunnan kanssa äänestys kohdasta 12. Meidän kaikkien täytyy mennä PHC 350. Kaksi äänestystä Libessä ja yksi Ekonin kanssa yhteistyössä. koska kaksi, vain, kaksi jäsentä on paikalla, niin varmasti olette tämän ymmärtäneet. Näin ollen sitten voidaan siirtyä kohtaan neljä. Lämpimästi tervetuloa kaikille vieraillemme tähän kohtaan. Hyvät kollegat, kohta neljä koskee vähemmistö koskevia minimistandardeja. Ja kyseessä on minikuuleminen tästä aiheesta. Kuten kollegat tietänevät, kysymyksessä on omalaitteinen mietintö. Nadji on siinä esittelijänä, hän on paikalla täällä tänään. Nadjille esitetyt kommentit ovat johtaneet siihen, että esittelijä ja varjoesittelijät ovat nyt neuvottelemassa kompromissiehdotuksista. Ja tavoitteena on hyväksyä tämä 27. päivä. Tämän päivän kuulemisen on tarkoitus tarjota riittävästi panostusta siihen, että voimme ymmärtää, mistä tässä on kysymys paremmin. Ja meillä on asiantuntijoita täällä paikan päällä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Gabriel Togenburgin, joka on perusoikeusviraston neuvonantaja Michael Deutsch, joka on koulut- ja monikielisyysosaston pääjohtaja, Zeta Georgiadu, joka on myös perusoikeusvirastosta, ja Jana Balazova, joka käsittelee sitten romanikoordinaatiota ja syrjimättömyyttä äh, Just-pääosastossa. Marko Laidecker, äh, kansallisten vähemmistöjen suojan asiantuntija Eurooppa-neuvostosta Gabriela Hrabanova, joka on Ergo-verkoston edustaja Laszlo Bukowski, joka on Slovakian tasavallan jäsen eh, ja edustaa kansallisia vähemmistöjä. Ja Edith Slezak on eurooppalaisten päivälehtijärjestön puheenjohtaja Italiasta. Näin alkuun haluaisin pyytää esittelijä Nadia sanomaan muutaman sanan asiasta. Thank you very much, sir. Uh, dear Kiitos vaan. Hyvät kollegat ja arvoisat vieraat tähän kuulemiseen, joka käskee kansallisia etnisiä vähemmistöjä Euroopassa. Tämä on viimeinen, niin kuin äänestä tärkeästä asiakokonaisuudesta, jossa me pyrimme luomaan vähimmäistandardit kansallisille vähemmistöille ja etnisille ryhmille kaikkialla Euroopassa. Arvostan tukea ja rakentavaa yhteistyötä ryhmien kesken ja kansallisten delegaatioiden kesken ja muistuttaisin teitä Euroopan kansalaisten joukossa yli 15 miljoonaa kuuluu muuhun kuin vain valta enemmistö. komissio on laatinut asiakirja, joka koskee vähimmäiskulttuuri-, kieli- ja koulutusoikeuksia. Ja lähettämällä tällä annamme merkittävän merkin jäsenvaltiolle ja uskon kaikkialle maailmassa. EUsta voi tulla johtava alue tällä politiikka-alueella. Meillä on erilaisia puhujat korostavat, että tämä on tärkeä as- asia ja tulevat osoittamaan, että vähemmistöt eivät heikennä maata, vaan vahvistavat maataan. EU myös takaa oikeuksia. Kiitos. So thank you to the rapporteur, Mr. Naji. Kiitoksia esittelijä Naji. Ja näin sitten ryhdytään käymään puhuja läpi. Ensinnäkin Togenborg perusoikeusvirastosta seitsemän minuuttia. Kiitoksia, että kutsuitte viraston tähän tärkeään kuulemiseen. Haluaisin keskittyä kolmeen asiaan. EUn toimivaltuudet, Euroopan neuvoston ja EUn väliset suhteet ja sitten muutamia huomautuksia mietintöluonnoksesta. Ensinnäkin toimivaltuudet. Asia, josta puhutaan, on kiintoisa, koska riippuu siitä, kenen kanssa puhuu, kun yrittää saada kuvaa tilanteesta. Jotkut sanovat, että EUlla ei ole mitään sananvaltaa kansallisten vähemmistöjen suhteen, koska se rikkoisi erinäisiä periaatteita, esimerkiksi toisiaisuusperiaatetta. Eli EU pitäköön suunsa kiinni. No toiset sanoisivat sitten, että EU on nouseva tähti. EUsta on tulossa uusi Euroopan neuvosto vähemmistöille, koska EU-tasolla on tällä hetkellä käytössä uusia välineitä. No, kumpikin näkemys on täysin väärä. Ensinnäkin riippuu aika pitkälti siitä, millaisesta monimuotoisuuden hallinnoinnista kysytään, kun ajatellaan, onko EUlla sananvaltaa vai ei. Monimuotoisuuden hallintaan liittyy kolme tasoa. Ensinnäkin, kuka pääsee alueelle – EUlla on tästä tietysti paljon sanottavaa, kun ajatellaan pysyviä kolmansien maiden asukkaita, EUn kansalaisia, maahanmuuttajia. Eli tässä EUlla on selkeä mandaatti. No toinen kysymys liittyy siihen, miten voidaan kotouttaa ihmisiä, miten saadaan aikaan sosiaalista osallistamista, miten voidaan torjua syrjintää. Tässäkin jäsenvaltioilla ja EUlla on kummallakin paljon sananvaltaa. Ja sitten kolmas taso, Eli kyse on siitä, kenellä on oikeus suojella tiettyä identiteettiä ja tässä asiassa EUlla ei ole paljon tehtävää. Eli kun ajatellaan alueellista autonomiaa, itsemääräämisoikeutta, perustuslaillisia kysymyksiä, niin ne asiat kuuluvat jäsenvaltioille. No sitten EUn ja Euroopan neuvoston välinen suhde Euroopan neuvosto tällä hetkellä on korkein standardi, kun ajatellaan eurooppalaisten vähemmistöjen oikeuksia. Ja Euroopan neuvosto varmasti myös tulee pysymään tässä roolissa. Ja oli hienoa nähdä Najin mietintöluonnoksessa, että siinä on viitattu ohjeeseen 5 tästä asiakirjasta, joka hyväksyttiin vuonna 2005, ja jossa todetaan, että Euroopan unionin tulee pyrkimään siihen, että se siirtää Euroopan neuvoston kansainvälisiä velvoitteita omaan lainsäädäntöön silloin, kun kyse on näistä asioista. Ja jos ajatellaan Euroopan neuvoston puitesopimusta, niin siellä voidaan nähdä erillisiä, erillisiä sääntöjä, jotka voidaan jakaa eri ryhmiin. On sääntöjä, joihin EUlla ei ole mitään lisättävää, koska ne liittyvät yhteiseen identiteettiin, alueelliseen autonomiaan, koulutukseen äidinkielellä yliopistotasolla ja niin edelleen. Eli näissä asioissa EUlla ei ole paljonkaan lisäarvoa. Sitten on toinen ryhmä sääntöjä, joissa EU voi antaa apua ei-sitovin keinoin. Se voi antaa rahoitusta, poliittisia kannustimia. Esimerkiksi jos ajatellaan, millä tavalla voidaan kunnioittaa vähemmistöjen edustajien oikeuksia. Ja sitten on tiettyjä säädöksiä, joissa EU pystyy hyväksymään tiukkaa EU-tason lainsäädäntöä. Esimerkiksi artikla 10 kohta 3 puitesopimuksesta antaa mahdollisuuden, eli jos joutuu vaikka pidätetyksi, niin silloin saa tietoa tilanteesta äidinkielellään. 2016 hyväksyttiin direktiivi 64, joka liittyy tulkkaus- ja käännöspalveluihin rikosmenettelyissä Eli tässä vain siirretään osa kansainvälistä oikeutta ylikansalliseen oikeuteen. Eli näin, näillä säädöksillä on suora vaikutus. Eli tämä osoittaa, kuinka synergisesti nämä kaksi järjestöä voivat toimia. Ja kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa on ydin, joista EU voisi siirtää näitä säädöksiä omaan lainsäädäntöönsä. Ja sitten itse mietintö. Siinähän on 30 kohtaa, kuten tiedätte. Ne voidaan luokitella taas. Eli siellä on kolme eri ryhmää. Ensinnäkin siellä on tusinan verran kohtia, joissa oikeastaan vain toistetaan periaatteita, eli ne eivät ole varsinaisesti suosituksia. Sitten on toinen tusina kohtia, joissa on suosituksia, joka liittyy sekä EU-hun että jäsenvaltioihin, että tämä on hankalaa. Monet kohdista ovat hyviä, mutta osa on hiukan hankalia. Esimerkiksi kohta 21. Parlamentti pyytää, että komissio varmistaa, että vähemmistöjen edustajilla on oikeus saada koulutusta vähemmistökielellä. Eli komissio pitäisi nyt varmistaa jotain. Komissio voi vaikuttaa asioihin, mutta se, että pyritään että se varmistaa jotain tällaisia asioita, jotka eivät kuulu EU-lainsäädännön alaan, niin se on aika vaativaa. Sitten on kohtia, jotka liittyvät ainoastaan eu tai ainoastaan jäsenvaltioihin. Neljä kohtaa liittyy ainoastaan Euroopan unioniin. Ne eivät oikeastaan ole ongelmallisia, mutta esimerkiksi kohta 22, jossa todetaan, että komission pitäisi löydä yksiköitä, jotka vastaavat yhteistyöstä vähemmistökielten käytön osalta kouluissa. Eli tässäkin kyllä vaaditaan aika paljon. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että yksi asia puuttuu. Mietinnössä on keskitytty myönteiseen kotouttamiseen, eli mitä EU voi tehdä. Mutta entäs sitten tämä kielteinen kotouttaminen? Eli se on se, mikä liittyy neljään vapauteen sisämarkkinoihin. Jos on voimakas kansallinen vähemmistösuunnitelma, ohjelma ja sitten sisämarkkinaperiaatteiden mukaisesti täytyy antaa samoja erioikeuksia kaikille EU-kansalaisille 500 miljoonalle ihmiselle, niin mitä se tarkoittaa sitten kansallisten vähemmistöjen suojan osalta kansallisella tasolla? Tähänkin pitäisi puuttua mietinnön. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kaksi asiaa pitää muistaa. Ensinnäkin EUn toimivaltuuksien rajallisuus ja toiseksi valtava potentiaali, jota EUlla on, jotta voidaan lisätä tätä suojaa. Ja jos jompaa kumpaa asiaa ei oteta huomioon, niin sitten emme pääse kovin pitkälle. Kiitos. Thank you very much. And now let's proceed to Mr. Leidik. Ja seuraavaksi Leidikker. Öö, hetkinen, käännymme komission edustajien puoleen ja vielä seitsemän minuuttia. Eh, so, um... Ehm, niin. Me olemme tällä kollegoideni kanssa jatkamassa siitä, mitä Togeburg totesi, kun hän selvitti komission toimia, joilla on virallinen vaikutus, kun suojataan vähemmistökuuluvien ihmisten oikeuksia, kuten myöskin niitä rajoja, jotka liittyvät toimivaltaamme. Pohjana tässä on se, että vähemmistöihin liittyvien ihmisten oikeus on erityisesti mainittu Euroopan unionin perustamissopimuksesta. Se on yksi perusarvoista Euroopan unionissa. Nämä arvot heijastuvat perusoikeuskirjaan ja nuo säännökset tekevät näistä arvoista konkreettisia toimia. Artiklan 21 mukaisesti kielletään suoraan tietyn kansallisen vähemmistön syrjintä ja artikla 22 toteaa, että kulttuuri, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus on asia, jota Euroopan unionin tulee kunnioittaa. Näitä oikeuksia tulee myös kunnioittaa silloin, kun täytäntöön pannaan EU-lainsäädäntöä. Ja heti alusta täytyy painottaa sitä, että Komissiolla ei ole mitään omaa toimivaltaa suhteessa vähemmistöihin. Ja tämä ei voi toimia myöskään oikeusperustana lainsäädäntövälineissä. Komissiolla yleisesti ottaen ei ole mitään yleisvaltaa kysymyksistä, jotka liittyvät mm, vähemmistöjen aseman tunnustamiseen tai itsemääräämisoikeuteen tai alueellisten alueellisten kielien hallinnointiin. Tämä kuuluu jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden tehtävänä on huolehtia siitä, että noudatetaan omaa perustuslakia, kuten myöskin kansainvälistä lainsäädäntöä, ja käytetään kaikkia käytettävissä olevia oikeudellisia välineitä, jotta näitä oikeuksia todellakin kunnioitetaan. Ja nämä kansainväliset velvoitteet sisältävät muun muassa ne, jotka ovat Euroopan neuvostosta syntyisin, kuten esimerkiksi puitteisto, joka koskee vähemmistösuojaa, tai alueellisia kieliä ja niiden suojelua. Sopimus kuitenkin tarjoaa Euroopan unionille mahdollisuuden kehittää politiikkaa ja hyväksyä sellaisia välineitä, joiden avulla voidaan suojata vähemmistöön kuuluvien oikeuksia. Ja tämä on aivan eri asiayhteyksissä. Toimivaltansa puitteissa komissio on käyttänyt toimivaltaansa ottaakseen käyttöön ja oikeudellista puittoistoa ja kehittääkseen politiikkaa, jonka avulla viedään eteenpäin näitä oikeuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä niille, jotka kuuluvat vähemmistöihin. Tämä liittyy ähm, rasismin torjuntaan, syrjinnän vastaiseen toimintaan, oikeuksien edistämiseen, demokraattisen osallistumisen lisäämiseen ja sellaisten toimien edistämiseen, jotka mm, vievät eteenpäin alueellisia kieliä. Erityisesti meidän tulisi katsoa, kun puhutaan syrjinnän torjuntaa, niin muukalaisvihan ja vihapuheen rajoittaminen on tässä suhteessa tärkeää. Ja julkinen yllytys väkivaltaan, nämä niin sanotut vihapuheet esimerkiksi tiettyä ihan ryhmä, ihmisryhmää vastaan tai tuon ryhmän henkilö vastaan, jossa käytetään uskontoa, rotua, alkuperää, etnistä alkuperää, syynä kuuluu tähän. Lisäksi mediapalveludirektiivissä mm, kielletään vihapuhe, joka pohjautuu näihin edellisiin ominaisuuksiin. Jäsenvaltioiden täytyy siis mm, varmistautua siitä, että kaikki mm, niiden hoidettavat tehtävät noudattavat näitä vaatimuksia. Mediapalveludirektiivissä tämä on myöskin selkeästi esille ja vihapuhe rinnastetaan niihin, joissa puhutaan, äh, niissä osioihin, joissa puhutaan rasismista ja muukalaisvihasta. Me valvomme hyvin tarkkaan näiden välineiden täytäntöpanoa, mutta tämän lisäksi komissio on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin varmistaakseen sen, että suvaitsemattomuutta torjutaan paremmin kentällä. Esimerkkinä komissio hyväksyi vuonna 2016 suurten tietotekniikkapalveluntarjoajien avulla, että nämä rajoittavat myöskin vihapuhetta. Facebook, YouTube, Twitter ja Microsoft olivat alun perin näitä alustoja ja nyt muita on tullut mukaan. Tämä on selkeästi näyttänyt myönteisiä tuloksia. Äskettäiset kansalaisjärjestöjen tekemät arviot osoittavat, että 70 prosenttia laittomasta vihapuheesta on poistettu. Viime vuosina Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen verkostojen kanssa internetin valvomiseksi. Mukana on myös sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat keskittyneet romanien asemaan. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet kerätä tietoja ja tarjota parempaa tukea, kun pyrimme torjumaan vihapuhetta. Komissio on asettanut myöskin korkean tason työryhmän, joka on tuonut yhteen jäsenvaltioiden asiantuntijat, kansainväliset järjestöt ja tärkeät kansalliset ja siinä on ollut temaattisia keskusteluja erilaisista suvaitsevuuden muodosta ja syvällisiä keskusteluja siitä, millä tavalla pitää kouluttaa lainvalvontaviranomaisia ja millä tavalla tulee ö, asettaa syytteeseen vihapuheesta tai viharikoksista. On ehdottanut myös alaryhmän ko- koostamista, joka edesauttaa jäsenvaltiota tässä tehtävässä. Komissio tarjoaa myös tukea kansalaisohjelmansa avulla, jonka avulla se voi tarjota kansalaisyhteiskunnalle ja jäsenvaltiolle apua viharikosten torjunnassa, tai eh, paremmin jakaa tietoa parhaista käytännöistä, eh, rajoittaa suvaitsemattomuutta mukaan lukien mustalaisvastuun mm, vastaisuuden. Toinen alue, jossa komission toiminta on erityisen relevanttia, on se, että viedään eteenpäin demokraattista osallistuvuutta. Kuten Euroopan kansalaisuuskertomuksessa 2017 todetaan, komissiolla on prioriteetti viedä eteenpäin näitä kysymyksiä ja demokraattista osallistumista EU-kansalaisten puolelta, varsinkin niiden, jotka ovat aliedustettuina. Komission näkemys on se, että kun taataan laaja demokraattinen osallistuminen eurooppalaisten toimiin, ja komissio vie näin eteenpäin parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan helpottaa tätä toimintaa kaikille kansalaisille ja lisätä aliedustettujen ryhmien mukanaoloa. Komissio on myös tuonut yhteensä, yhteen erilaiset vaaliviranomaiset eri jäsenvaltioista keskustellakseen siitä, miten tätä voidaan hoitaa parhaiten. Ja järjestämme myös marraskuussa kokouksen, jossa käsitellään demokratiaa ja se sisältää keskustelut demokraattisesta osallistuvuudesta, mukaan lukien nämä aliedustetut vähemmistöt. Komissio on myöskin rahoittamassa ohjelmia, joiden avulla voidaan edesauttaa tilannetta tässä suhteessa, mukaan lukien demokraattinen osallistuvuus. Ja tämä, tässä on mahdollisuus esittää myös erilaisia ehdotuksia jotta asiasta päästäisiin eteenpäin. Ja näin ainakin puheenvuoron tässä kollegalleni, joka sitten jatkaa itse syrjim- syrjimisestä. Okay, so thank you for the floor. Uh, is you... Kiitos. Kuten ju- juuri kuulitte, mitä sen toimialan tulee, EUlla on aika hyvin oikeusvälineitä myös syrjinnän alueella ja tulleen erityisesti puhumaan etnistä tasa-arvoa koskevaa direktiiviä. Erityisesti romaneja ajateltiin, kun 20 vuotta sitten tämä direktiivi hyväksyttiin 2015 komissio lanseerasi ensimmäisen rikkomusmenettelyyn, joka koski syrjintää etniseltä perusteella. Se oli romanen lasten syrjintää koulutuksessa käsittelevää rikkomusmenettely, joka kohdistui Tsekkiin, ja sen jälkeen komissio on aloittanut kaksi rikkomusmenettelyä samasta aiheesta kahta muuta maata vastaan, Slovakia ja Unkaria vastaan. Kuten näette, Euroopan komissio valvoo perussopimusten täytäntöönpanoa ja näet, että komissio ottaa tehtävänsä vakavasti silloin, kun ihmisoikeuksia rikotaan. Ja silloin komissio puuttuu asioihin mitä rikkomusmenettelyyn tulee, täytyy painottaa, että menettelyiden tavoite ei ole erityisesti rakasta jäsenvaltiota, vaan korjata tilanne läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että sillä olisi äh, yhtäläinen äh, mahdollisuus sen korkeatasoisen koulutuksen kuin kaikilla muilla koululla. Romanilaisten tilanne on erittäin monimutkainen viittaa erityisesti romaneihin, koska romanit ovat Euroopan laajin vähemmistö arviolta 10-12 miljoonaa EUn alueella, mutta myöskin laajentumismaissa. Tämä romanien suhteen tilanne on aika monimutkainen. Eivätkä ratkaista olla suoja raviimaisia. Kysymys ei ole ainoastaan syrjinnästä. Kysymys on sosiaalisista ja taloudellisista syrjäytymisestä. Nämä ihmiset elävät erittäin köyhissä elinoloissa 21. vuosisadalla EUn jäsenmaissa. Meillä on jäsenvaltioita, joissa romanilla ei, ei ole pääsyä perushyödykkeisiin, kuten juomaveteen, perusjulkisiin palveluihin. Tätä vaikea kuvitellakaan tätä tilannetta, sillä on kielteisiä vaikeuksia terveyteen ja lapsia laitetaan esimerkiksi erityiskouluun, esimerkiksi kehitysvammaisille tarkoitettu oppilaitoksi, vaikka heillä ei ole mitään tällaista. Ja, ja ennen kuin ovat vuotta, he eivät kuule, äh, ole kuulleet valtakieltä tai heillä on norma- tavallisia motorisia taitoja, joita lapsilla yleensä on joten tilanne eteenpäin ei ole suoraviivainen. Eli tämä tilanne ja romanian syrjintä, joka on la- hyvin yleistä kautta Euroopan, nämä olivat syynä, miksi komissio nämä juridiseksi prioriteetiksi vuonna 2010. Sen jälkeen komissio on ollut va- vankat politiikka- ja rahoitusvälineet. Kollikon viittasikin jo niihin ja komissio seuraa edistymistä, mitä tapahtuu jäsenmaissa. On pakko tunnustaa, että edistys oli niin nopeata kuin mitä haluaisimme, mutta jotain edistystä jo näkyy. Tällä hetkellä teemme syvällistä arviota pääpolitiikan valinteen toiminnasta, joka luotiin 2010, joka on EUn kehikko kansalliselle ja integroinnille ja eri sidosryhmällä oli mahdollisuus ottaa osa-arviointi online kuulemisen kautta ja tulokset julkaistaan marraskuussa ennen vuoden loppua. Seuraamme jäsenvaltioiden edistystä, koska nyt haluaisin tehdä selväksi päävastuus eh, marginalisoituneiden väestöjen Vastuu varkeusasetunnaista väestöstä on ensisijaisen jäsenvaltiolle komissiolla on rajattu toimivalta, mutta toimivalta kuitenkin, koska puhutaan EU-kansalaista. Mutta ensisijainen vastuu siis on jäsenvaltiolle. Tätä jäsenvaltioiden edistystä seurataan myöskin Euroopan talouspolitiikassa. jaksossa EU 2020 kehikossa. Mainitsimme e, e, rahoitutasa-arvoa koska direktiivi, on on niin tärkeä väline, on tämä ää, tässä vertaisuus työllisyydessä 2078 EU-direktiivi, mutta se rajoittuu työllisyyteen ja ammatin harjoittamiseen. Ja tiedätte, että komissio valmistelee ottaa direktiiviehdotusta, joka laajentaisi soveltamisaluetta työ, paikkojen ja ammattiharjoittamisen ulkopuolelle. Ehkä vaan lopetan tähän ja niin olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos huomiosta. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ja vielä komissiosta. Seuraava puhuja. Words very briefly on education. Niin, komissiosta vielä pari sanaa koulutuksesta. I thought you were missing, but you're here. Niin, olen siis Deutsch. Please, because we've got a number of other speakers. Thank you. Niin, ihan lyhyesti. kun ajatellaan koulutusta ja kulttuuria, joista myös puhutaan mietinnössä, niin oikeusperusta, jolta tehdään työtä, on tietysti artikla 165 ja 167. Niissä selkeästi todetaan, että EUn rooli on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja tarvittaessa tukea niiden toimintaa. Eli yritämme auttaa ja tukea jäsenvaltioita politiikan kehittämisessä, mutta vastuu kuitenkin viime kädessä on jäsenvaltioilla. Eli meillä on poliittista yhteistyötä ja käytämme rahoitusohjelmia jäsenvaltioiden auttamiseksi. Kuten Togenburger mainitsi, hän puhui näistä korkeista standardeista ja meillä on paljon yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa tällä alalla. Esimerkiksi meillä on säännöt, jotka liittyvät vähemmistökieliin, kun ajatellaan vaikka koulutusta ja kielenkäyttöä – kaikki jäsenvaltiot eivät sitä ole ratifioineet, mutta teemme yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa ja erityisesti Graatsissa sijaitsevan modernien kielten keskuksen kanssa. Käytännössä EUn tasolla tietysti edistetään kielten oppimista ja hiljattain teemme ehdotuksen kielen oppimiseen liittyen, jossa otetaan huomioon Euroopan kielitilanne, eli edistämme kaikkia kieliä, ei pelkästään virallisia jäsenvaltioiden kieliä. Olemme puhuneet tästä jäsenvaltioiden kanssa, eli millä tavalla voidaan edistää kaikkien kielten oppimista ja opettamista parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on poliittista yhteistyötä, mutta myöskin rahoitusohjelmia. Tärkein niistä on Erasmus+. Plus. Erasmus-hankkeessakin edistetään kaikkia kieltä, kaikkia kieliä, kaikkien kielten oppimista. Siihen liittyy liittyy hankkeita, joissa otetaan huomioon vähemmistökielet. Ja pari viikkoa sitten kesäkuussa kävin Euroopan parlamentin vähemmistökielten interryhmässä esittelemässä eri hankkeita koulutuksen alalla. Tämä on aihe, jossa olemme yrittäneet tehdä parhaamme. Olemme parantaneet mahdollisuuksia, joita on, mutta oikeudellinen vastuu on edelleen jäsenvaltioissa, mutta hyvien käytäntöjen kautta yritämme varmistaa, että kielten monimuotoisuutta ylläpidetään mahdollisimman paljon Euroopan unionissa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Tämähän oli Kielen, kielinen monimuotoisuus oli yksi tärkeä osa tätä itse kertomusta. Kiitoksia tästä lisäesityksestä. Ja näin sitten Eurooppa-neuvoston edustajan puheenvuoro Marko Laideker. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta tänne. On tietysti suuri kunnia ja todellinen ilo saada puhua täällä tänään Varsinkin kun, kun kysymys on asiasta, joka näyttää olevan yhä tärkeämpi Euroopassa, eli kansallisten vähemmistöjen suojelu. Seuraavan minuutin aikana haluaisin lyhyesti käsitellä kahta kysymystä, Minusta ensimmäinen koskee Euroopan neuvoston roolia. Kovin ilahtuneena sain kuulla, että Euroopan neuvosto mainittiinkin muutaman otteeseen. Haluaisin mennä hieman syvällisemmin kattamatta kuitenkaan kaikkea tähän kysymykseen. Ja toiseksi haluaisin sanoa muutaman sanan kansallisten vähemmistöjen suojaa koskevasta puitesopimuksesta, siitä millä tavalla se toimii, sen rakenteesta. Ja ehkäpä vielä tärkeämminkin näitä keskusteluja silmällä pitäen siihen useiden useiden vähemmistösuojapilareiden integrointi Aloittaisin Euroopan neuvostosta, että varmaan ole yllättyneitä, jos sanon, että meillä on, olemme kauan tätä työstäneet. Ensimmäinen kerta, kun vähemmistösuoja mainittiin, niin se oli vuonna 1949. Ja se on ensimmäinen kerta, kun sen ikään kuin luotiin. Ja vuosia, mitään edistystä ei saatu aikaiseksi tässä asiassa. Mutta sitten vuonna 1993 sen jälkeen, kun entinen neuvostoitto hajosi ja eri kansaryhmien välillä syntyi väkivaltaa entisessä Jugoslaviassa, niin tästä tuli tärkeä kysymys ja pidettiin huippukokous lokakuussa 1993 huippukokouksesta ja ikäten kaksi tärkeää välinettä, joita ensimmäinen on kuuluisa kansallisia vähemmistöjä koskevan suojan perussopimus ja toinen on Äh, eurooppalaisten alueellisten kielten äh, peruskirja. 11.26. tänä vuonna nämä sopimukset tulivat 20-vuotiaiksi. Kyseessä pidettiin aika iso konferenssi, kaksipäiväinen sellainen. Monet ministerit tulivat Strasbourgiin. Ja se ilmaisee sen, että monet välineet ovat, tai nämä molemmat välineet ovat edelleenkin hyvin hengissä tänä päivänä. No, näin kahteenväliseen liittyvän, liittyvän perusasioiden lisäksi Euroopan neuvosto hyvin usein saa pyyntöjä siitä, että se tekee kohdennettuja toimia jäsenvaltioidensa tukemiseksi. Ja esimerkiksi tähän asti tänä vuonna Eurooppa-neuvosto on ollut aktiivisesti mukana Albaniassa, Armeniassa ja Ukrainassa tässä työssä. Ja tietysti tällä alalla kun usein teemme yhteistyötä Haagissa sijaitsevan korkean edustajan kanssa. Ja tietysti Euroopan neuvostoa, kun edustan, niin ei voi olla viittaamatta Venetsian komiteaan, joka vuodesta 1999 lähtien on hyväksynyt useita eri lausuntoja, jotka koskevat vähemmistöjen oikeuksia useissa eurooppalaisissa maissa. Mainitsisin niistä vain muutaman. Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Unkari, Liettua, Montenegro, Moldovan tasavalta, Romania ja Ukraina kuuluvat näihin. Ja se kattaa valtavan määrän eri kysymyksiä. Mukaan lukien valtion virallisten kielten käyttö, vähemmistökielet ja koulutus – mukaan lukien kansallisvähemmistöjen asema joissakin maissa, alkuperäiskansan asema ja niin edelleen. Minulla ei ole hirvittävästi aikaa, mutta haluaisin kuitenkin antaa jonkun verran teille tietoa, kun käytte keskustelua ähm, näistä kysymyksistä ne varten. Ja haluaisin tarjota hiukan päivitystä tähän yleissopimuspuitteistoon. On ehkä tärkeää muistaa, että se on ainoa juridisesti sitova monenvälinen väline, joka on pelkästään keskittynyt kansallisten vähemmistöjen suojelemiseen. Neuvotteluiden päättyminen 90-luvulla edelleenkin on todellinen suuri saavutus, varsinkin kun kysymys on siitä, että tässä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan ja kunnioittamaan useita eri vähemmistöoikeuksia. Ne sisältävät muun muassa sen, että voi vapaasti käyttää omaa vähemmistökieltään kirjallisesti, julkisesti tai yksityisesti laittaa sen kielisiä etunimiä tai sukunimiä, luoda omia koulutuslaitoksiaan ja oikeus oppia omaa vähemmistökieltään. Tämän lisäksi se velvoittaa jäsenvaltioita tarjoamaan sellaisen ympäristön, jonne avulla nämä vähemmistöoikeudet toteutuvat. Tämä sisältää muun muassa mahdollisuudet opettajakoulutukseen. Se sisältää oppikirjojen saatavuuden ja niin poispäin. Tämä puiteyleissopimus ei ole mikään sopimus, joka pelkästään vie sokeasti eteenpäin vähemmistöoikeuksia, vaan sen tavoitteena on pikemminkin edesauttaa valtioosapuolia rakentamaan ja ylläpitämään sellaista yhteiskuntaa, jossa vähemmistöön kuuluvat hyväksytään – se siellä, sen lisäksi, se taitaa käyttää vähemmistöoikeuksia ja että voidaan luoda kunnollista kansallista vähemmistöpolitiikkaa. Perussopimus varmistaa myös sen, että kaikki tämä valvotaan riittävän hyvin riippumattoman asiantuntijakomitean puolesta. Ja tätä seuraa sitten päätöslauselma jonka Euroopan neuvoston ministerineuvosto hyväksyy. Tähän mennessä 39 jäsenvaltiota on tämän yleissopimuksen hyväksynyt ja erityissopimuksen pohjalta YK kanssa se soveltuu myös Kosovoon. Näistä 39 valtiosta 24 on myös Euroopan unionin jäseniä. Vaikka kyseessä olekaan EU-väline, kun 24 28 EU-jäsenvaltiosta ovat osapuolia tässä sopimuksessa, se tarjoaa kaikkein kattavimman kansallisten vähemmistöjen suojan, joka tällä hetkellä on olemassa. Ja lisäisin myös, että 16 EU-jäsenvaltiota on ratifioinut alueellisia vähemmistökieliä koskevan sopimuksen, joka mainittiin myös aiemmin. Jos sallitte, niin vielä mielelläni kiinnittäisin huomionne joihinkin näihin pääsopimuksen mm, piirteisiin, jotka mielestäni ovat varmasti teille hyödyksi sitten, kun käytte lisäkeskustelua luonnoksesta. Ensinnäkin erittäin tärkeä kysymys. Ei ole olemassa mitään kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää sille, mikä on kansallinen vähemmistö näkemykset tässä suhteessa poikkeavat toisistaan voimakkaasti, mikä taas selittää hyvin sen, miksi meillä on niin paljon erilaisia näkemyksiä puitesopimuksessa. Myös puitesopimus ei sisällä kaltaista määritelmää, eikä se seiso omilla jaloillaan. Ei ole minkäännäköistä vähemmistötekstiä, eikä tekstiä, joka koskee kansallisia vähemmistöjä etyjissä, jotka sisältävät tämän kaltaisia määritelmiä. No tämän seurauksena sitten valtiot määrittelevät tuon välineen soveltamisalan. Ja mutta neuvonta, neuvoantava komitea voi kysyä sitten asian kuuluvia kysymyksiä, että varmistaudutaan siitä, että ne ryhmät, jotka tähän kuuluvat, eivät jää sattumanvaraisella tai syrjivällä tavalla ilman oikeuksiaan. Monissa tapauksissa ne kommentit, joita on tehty, johtavat vuoropuheluun. Ja tärkeämpää vielä se, että ne nukottavat keskustelun jäsenvaltion sisällä tai valtion sisällä. Määritelmän puute luo joustavuutta, jota voimakkaasti tässä välineessä tarvitaan. Ja se tietysti on näiden vähemmistöjen etujen mukaista. Tämä saattaa liittyä myös siihen, että tarvitaan toista pilaria, joka koskee itse tunnistautumisoikeutta. Kappale 1 puitesopimuksen kertoo siitä. Se on erittäin tärkeä ihmisoikeus tae. ja olemme saaneet nähdä, minkälaisiin riskeihin on ryhdytty silloin, kun muut määrittelevät sen, kuten esimerkiksi valtio. Itseidentifioitumisoikeus ei ole kuitenkaan mikään absoluuttinen sellainen, ja puitesopimus ilmaisee, että tuota oikeutta pitäisi harjoittaa vilpittömässä mielessä. Kappale, joka viittaa artikla 3.1, ei merkitse sitä, että jos yksilöllä olisi oikeus sattumanvaraisesti valita, mihin vähemmistöön hän kuuluu, vaan tämä valinta liittyy suoraan objektiivisiin kriteereihin, jotka liittyvät puolestaan henkilön identiteettiin. Mistä sitten pääsenkin taas kolmanteen piirteisen joka tästä sopimuksesta löytyy. Sopimus ei nimittäin ole mikään syrjimisen vastainen väline pelkästään. Olen täällä kuullut tänään keskustelua Euroopan komission syrjimättömyys mandaatista. Tämä väline vie meitä pidemmälle. Ja jos sallitte, hyvä puheenjohtaja, jälleen siteraan. Artiklassa 4.2 sanotaan, että osapuolet sopivat ryhtymänsä tarvittaviin toimiin taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuuripuolella, jotta voidaan saada aikaiseksi täysi tasa-arvo niiden välillä, jotka kuuluvat enemmistöön ja sitten taas puolestaan tällaiseen kansalliseen vähemmistöön. Ja sitten tärkeä kappale sen jälkeen on se, että nämä kappale kaksi toimenpiteet, niitä ei saa pitää syrjivyystoimena Sitten voi olla tietysti, että haluatte ottaa tällä keskustelussa ne huomioon myös muuta. Ja tässä kohdin tämä sopimus ei pelkästään toimi yksin. 1992 julistus, joka koskee niitä henkilöitä, jotka kuuluvat tällaisiin vähemmistöihin, missä on artikla 8, joka itse asiassa sisältää nämä samat säännökset. Täytyy huomioida, että tämä on kaikki lopputulosta sellaisesta juridista lähestymistavasta, jonka tavoitteena on pitää vähemmistöoikeuksia asiana, joka saavutetaan yleisten ihmisoikeusvälineiden Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja syrjimättömyyssäännöstön avulla. Viime vuosikymmenen kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että myönteiset valtion toimet ovat tarpeen, jotta voidaan tarjota tasaveroinen toimintaympäristö kaikille. Puheenjohtaja selvittelee, että milloin menee liikaa tähän aikaan. Pyydän anteeksi, mutta olen tehnyt tämän kaiken, jotta voisin tarjota teille järkevällä tavalla tietoa, kuten tiedätte monissa jäsenvaltioissa. Painostusta kohdistuu näiden oikeuksien toteutumiseen. Siitä syystä uudet välineet, kuten se, mistä tällä hetkellä keskustelette, ja toivottavasti on esillä ja toivottavasti tämä helpottaa hieman työtänne. Kiitoksia. Thank you for the excellent presentation on the framework. Kiitos, että esittelitte tämän kehikon. Kuten tiedätte, että EU-ssa pelaamme eri pallopeliä. Meillä ei voi olla tällaista puitesopimusta. Tilanteemme on vielä monimutkaisempi vähemmistöjen suhteen. Siksi se oli niin erilainen, koska meiltä puuttuu välineitä eikä meillä ole kattavaa lähestymistapaa. Miksi me, tästä syystä meillä on ollut joukko vähemmistä mietintöjä nyt tämä viimeisin käsillä. Mutta oli erittäin arvokasta kuulla Euroopan neuvostoa, koska tämä, tämä on teidän pitkäkestoista perintöä ja se on erittäin relevanttia tämän päivän kannalta. Paljon kiitoksia. Ja nyt Euroopan romanien rohojärjestön edusta Gabriela Ramanova, seitsemän minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos päivä, kutsusta päivä kuolemiseen, hyvät naiset. Ergo Paulasta pidetään myönteisenä Euroopan parlamenttiin mietintöä vähemmistöjen ministandardeista. On äärimmäisen tärkeää, että että romanit hyväksytään vähemmistöksi EU-ssa ja Valkea erkoverkosto, tämä Euroopan romanin ruohonjuuriverkosto pyrkii esittelemään romanien todellisuutta EU-järjestölle kansainvälisestikin. Ja me myöskin autamme kansalaisjärjestöjä päivittäisessä työssä. Meillä on noin 30 jäsentä kautta EU:ssa ja Länsi-Balkanilla, Turkissa ja Ukrainassa. Me arvostamme kovasti Euroopan monimuotoista kulttuuriperinnettä. Ja me olemme iloisia, että romaanit rikastavat tätä, mutta näemme myöskin, että samanmoiset ja Kööpenhaminan kriteerin tarjoama äh, vähemmistösuoja ei riitä. Nämä minimistä standardit ja käsitys sitä, kuka on vähemmistöryhmä, on tärkeää, että, että hallitukset eivät tekisi erotuksia erottelulta vähemmistön kesken. Täytyy määritellä vähemmistöt sekä heidän oikeudet, mutta myöskin heidän suojansa, erityisesti syrjintää rasismia vastaan on tärkeää. Antaisin lyhyen yleiskuvan, missä romanit hyväksytään vähemmistöksi. Tällä perustelen sitä, että kun että romanit erityisesti tarvitsevat näitä standardeja. Romanit hyväksytään keski- ja Euroopan maissa kansallisista vähemmistöksi, jossa laajimmat romanivähemmistöt. Siellä romaneilla on perusoikeukset Tsekissä, Äh, romanilla on sekä kulttuuriset että poliittiset oikeudet, mutta virallinen politiikka ei ole vielä vaikuttanut syrjintään, marginalisointiin ja fyysisten hyökkäysten pelkoon, joita romanit käyttävät. Ranskassa, Kreikassa ja Espanjassa tilanne on hyvin erilainen, sillä valtio e-, ei hyväksy romanien kansaksi vähemmistössä yhdistyneessä kuningaskunnassa vähemmistö käsitteellä juridisesti määriteltä viranomaiset kuitenkin viittaavat ää, ää, mustalaisiin romaneihin ja matkustavaisiin suojeltuna ryhmänä tasavertaisuuslainsäädäntössä. Ehdotus hyväksyä romanit vähemmistöksi on tehty esimerkiksi Italian parlamentissa, mutta mikä yritys oikeasti määritellä, heitä ei ole onnistunut. Saksa hyväksyy Saksan romanit ja sintit, mutta ei romaneilla maahanmuuttajatausta, mitä tarkoittaa että sellaisissakin maissa, joissa romaanit tunnistetaan kansalliseksi vähemmistössä, valtioiden puolelta on akuutakin aukkoja. Sama tilanne Itävallassa, jossa romaanit on hyväksytty etniseksi ryhmäksi vuonna 1993, mutta tämä status rajoitetaan vain, vain niin kotoperäisiin romaneihin ja sinteihin, jotka ovat alanneet, asuneet maassa 1500-luvulta lähtien. Romaniyhteisöt, jotka ovat muuttaneet 60-luvulta lähtien Itävaltaan, vaikka he edustavat It- Itävallan ja valtavaa elämistä Irlannissa on irlantilaiset matkustavaksi travelers hyväksytty vähemmistöksi viime vuonna, mutta romaneita ei ole hyväksytty vähemmistöksi. Suomen romanit on hyväksytty Suomen perustuslaissa kansalliseksi vähemmistöksi. Tämä on kansalle seurannasta joka seuraa Romanian kansalaisyhteiskuntaa kautta Euroopan, niin me näemme, että siellä on monenlaisia seuraamuksia. Politiikkojen puuttuu, jotta vähemmistötoimet vahvistuisivat ja osallistuminen lisääntyisi, tai romanien erityisesti, ei ole rahoitusjärjestelyjä erityisesti romanien syrjäytymisen vähentämiseksi. Jopa romanien puolustotoimijat järjestöt kohtavat vaikeuksia, ää, kun he pyrkivät osoittamaan, että romanivastaisuutta esiintyy. Vihapuheelta, viharikoksilta syöminen kansallisella tasolla kärsii ja sama pätee myös paikallisella tasolla. Esimerkiksi kaikilla Espanjan provinsseilla on nyt syyttäjä, joka on erikoistunut viharikoksiin ja syrjitään, mutta nämä rakenteet eivät hyödytä romaneita. Se on seksi romanivastaisuus. Sitä ei hyväksytä lainsäädännössä harmonia vastaiset rikokset, niitä ei pidetä sellaisia viranomaisissa. Me uskomme, että vähemmistöinen elämä kaikissa maissa on haavoittuvaista. Ollaan riippuvaisia poliittisesta tahdosta ja yhteiskunnallisesta ympäristöstä. Erityisesti romanin tapauksessa tilanne erityisesti vaikea, koska ei ole mitään kotimaata antamassa tukea kulttuuriperinteen ja kielen tuki ja, ja suojelun vähimmäistuki puuttuu. Euroopan unioni on tarjoamalla toivoa perustukelle. Vuonna 2000 päätöslammien sarja postiin vastaisen. ja meitä 2014 on tehty, mutta romanien tilanne kuitenkin huononee ja meidän täytyy nopeasti löytää lääkkeet satoja vuosia kestäneeseen syrjintään ja marginalisoitumiseen. Meidän mielestämme vähemmistä standardeja pitää koskea sekä etnisiä että muita vähemmistöjä. Pitää kiinnittää huomiota päällekkäistä syrjintää myös vammaisten ja LGTBI-ihmisten syrjintä muista pitää taata vähemmistöjen yhtäläinen pääsy palveluihin, hyödykkeisiin ja tarvitaan myöskin pakollista koulutusta niille, joilla on velvollisuuksia. Kansalliset oikeus- ja sovintokomiteat, niitäkin pitäisi luoda. Mutta tärkeää, että mitään saavutuksia ei saada ilman enemmistöryhmiä kuolla kansallisella ja muulla tasolla, jotta seurataan sekä vähemmistökeskeisiä että valtavirtaohjelmia, jotta taataan että ne olisivat tehokkaita syrjimättömyyden alueella. Kiitos. Straight to Laszlo. Ja nyt Laszlo Vikoski, joka on Slovakian hallituksen kansallisten vähemmistöjen pääedustaja. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, elsőként szeretném megköszönni a meghívást. Kiitoksia Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta. Puheenjohtaja mainitsi, että tulee Slovakiasta, mutta haluan nyt puhua äidinkielelläni unkariksi. Eli tämäkin osoittaa, kuinka tärkeää on se, että varmistamme kielellisen monimuotoisuuden. Tänään puhutaan vähemmistöjen suojelusta eu tasolla – ja me osoitamme, millaisia mahdollisuuksia ja millaisia ongelmia on. Meidän täytyy muistaa oikeudelliset puitteet kansainvälisellä tasolla. Kielioikeudet ovat minulle prioriteetti. Kielen kautta välitetään tietoja. Se on tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Eli kielioikeudet ovat hyvin tärkeitä. EU:ssa ei ole mitään yhtenäisiä oikeuspuitteita, kun ajatellaan vähemmistöjen suojaa, mutta EUn laajentuminen on ollut merkittävässä roolissa, kun ajatellaan vähemmistöjä. 90-luvulla solmittiin kaksi vähemmistösopimusta, kielisopimus vuonna 1993 ja sitten kansallisten vähemmistöjen suojeluun liittyen liittyvä yleissopimus. Tällä tavalla on ratkaistu myöskin hankalia konflikteja esimerkiksi entisellä Jugoslavian entisen Neuvostoliiton alueella. Ja tämä oli tärkeä poliittinen toimi. Vähemmistöjen suojelu on tärkeää ja tällä tavalla voidaan ennaltaehkäistä myös konflikteja. Euroopassa jäsenvaltioilla on hyvin paljon toimivaltaa näissä kysymyksissä. Ja tärkein kysymys, joka liittyy nyt viimeiseen kymmenen vuoteen, meidän täytyy miettiä nyt näitä kahta yleissopimusta ja tehokasta suojaa. Ensimmäinen sopimus astui voimaan vuonna 1998 ja Kielten monimuotoisuus käsittää yli 80 alueellista ja paikalliskieltä Euroopassa. Mutta ikävä kyllä täytyy sanoa, että monet jäsenvaltiot eivät ole ratifioineet yleissopimusta, mutta siitä huolimatta täytyy nyt selventää tiettyjä kysymyksiä. Eli mitä ovat kielelliset oikeudet? Ovatko nämä yksilön oikeuksia vai liittyvätkö ne muihin oikeuksiin. No, minun kantani on se, että kielioikeudet liittyvät muihin oikeuksiin, esimerkiksi ilmaisunvapauteen, uskonnonvapauteen, mutta se, että on olemassa tai ei ole olemassa kielellisiä oikeuksia, niin se liittyy hyvin pitkälti demokratiaan. Ja siksi kielelliset oikeudet ovat myöskin demokratian peruspilari. Kielioikeuksilla on merkittävä rooli. Ja niitä täytyy suojella, jotta ihmiset pystyvät noudattamaan perusoikeuksiaan. Kielioikeudet ovat erottamaton osa perusoikeuksia ja yleismaailmallisia oikeuksia, ja niillä on tärkeä rooli kun ajatellaan toisen ja kolmannen sukupolven perusoikeuksia. Kielellisillä oikeuksilla on tärkeä rooli ja ne on otettu eturintamaan ei pelkästään yksityisellä alalla, vaan myöskin muilla aloilla, myös julkisella alalla. Millä tavalla valtio varmistaa sen, että kansalaiset voivat käyttää äidinkieltään jokapäiväisessä elämässä ja kulttuurielämässä, sosiaalielämässä, poliittisessa elämässä – ja kun ajatellaan vähemmistökieliä, niin visuaalinen esittäminen on hyvin tärkeää. Visuaalinen kaksikielisyys tai visuaalinen monikielisyys on varmistettu monissa jäsenvaltioissa. Se on kirjattu lakiin. Ja tämä kattaa valtaosan julkisesta ja yksityisestä sektorista. Mutta sitten on toinen kysymys, eli Miten käytännön elämässä nämä oikeudet toteutuvat ja millä tavalla? Ja millä tavalla tämä näkyvä kaksikielisyys toteutuu? Tämäkin osoittaa, mikä on vähemmistökielien rooli kussakin maassa, mutta tähänkin liittyy monia kysymyksiä, poliittisia ja yhteiskunnallisia seikkoja. Kun käytetään tätä kaksikielisyyttä, niin sillä tavalla voidaan lähettää paljon viestejä. Se on tärkeää vähemmistöjen itsetunnolle, ja enemmistölle se on hyvä merkki siitä, miten voidaan olla suvaitsevaisia. Ja monille vähemmistöille tällä tavalla voidaan toimia tasavertaisesti yhteiskunnassa, kun ajatellaan vaikka romaneja. Ja kun kielioikeudet on taattu, niin ensinnäkin täytyy luoda oikeudellisia mahdollisuuksia – Ja myöskin käytännön asiat täytyy pitää mielessä. Eli pitää olla kunnolliset infrastruktuurit ja jäsenvaltioiden lainsäädännön harmonisointi on erittäin suuri haaste, koska meillä on nämä yleissopimukset ja toisaalta yhteiskunnalliset perinteet, jotka välttämättä eivät ole sopusoinnussa keskenään. Sitten monissa jäsenvaltioissa käytännössä on vielä paljon esteitä. Useissa jäsenvaltioissa jäsen, vähemmistöoikeuksien toteuttaminen on poliittinen sopimus ja on tärkeää, että vähemmistöoikeudet nähdään perusoikeuksina ja ihmisoikeuksina. Ja tässä tarvitaan eurooppalaista sääntelyä jotta voidaan vastata odotuksiin, joita vähemmistöillä on. Eli meillä pitää olla sitovat oikeuspuitteet. Käytännössä on paljon ongelmia, mutta siitä huolimatta nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä. Niillä on äärimmäisen merkittävä rooli. Eli nyt meillä on mahdollisuus löytää ratkaisuja. Ja jotta päästään ratkaisuun, niin meidän pitäisi antaa vihreää valoa sille, että hyväksytään nämä vähimmäisnormit, joka koskee myöskin vähemmistökieliä. Kiitos. Kiitoksia. Ja ennen kuin avaamme keskustelun jäsenille, jotka voivat antaa sitten näin meille erilaisen näkökulman vähemmistökieliin, niin eurooppalaisten päivittäislehtien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 Paljonko meillä on aikaa? Seppeltiölle puheenjohtaja Pohukka, kaksi minuuttia. Pidän tässä Saksan sanasta isku, sana puhun, käytän näitä avainsanoja. Meillä on näin ollut tämä vähemmistöjen määritelyn ongelma. Pitäisi keskittyä enemmän jäsenvaltion vastuuseen tai pikemminkin jäsenvaltioiden vastuuttomuuteen koskien syrjimättömyysdirektiivin. Sitten täytäntöönpano. Nykyään tällä hetkellä voi painaa täytäntöön panemattomuudesta. Suosituksia, päätöksiä ja muita ei täytäntöön panna, ja joka on johtanut siihen, että allekirjoittajavaltioiden ei äh, noudattamattomuus on perus tila. Romaniamaani on hy- hyvä esimerkki. Hallitus pitää kielivähemmistö ja muiden sääntöjen noudattamista vaihtoehtoina kiel, vähemmistökieltokoulujen asema on heikentynyt. Kirkkoa koskee samoin yhteisössä johtajaa häiritään vähemmistökielen valtavirta mediassa suositaan vihakieltä. Ja sitten toimivalta. Joku mainitsi tämän dilemman, että, että tässä on EUn rajoitteita. Minusta pitäisi keskittyä EU-lain potentiaaliin enemmän kuin rajoitteisiin tämän, tämän Kööpenhaminan dilemma. Vähemmistöoikeuksia pitäisi noudattaa, noudattaa yhtä mit, samanmittaisesti eu -ssa. Jos meillä on vain EU, on vähemmistön suojelujärjestelmässä on korkean tason seurantajärjestelmä ehkä perusoikeusviraston kautta ja ainoastaan EU-lainsäädäntö voi tehdä näistä oikeastaan täytäntöönpantavia ja parlamentti on vaatinut tällaisista äh, menetelmää, kun se on puhunut perusoikeusmekanismista. Ja myöskin kans, EU-kansalaisuusmietinnössä ja muissa päätöslausumissa puhutaan, mutta kertokaa meille, mitä me täällä voisimme saada asiat etenemään. Kiitos. Okay, thank you, Mr. Sugar. Kiitoksia, Mara Shogor. Jurek seuraavana. Dziękuję. Prawo do... Kiitoksia. kollektiivinen muisti ja äidinkielen käyttäminen. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita jokaisen identiteetin kannalta. Euroopassa on hyvin paljon ongelmia, jotka liittyvät siihen, että ei ole kunnollista politiikkaa. Eivätkä instituutiot toimi, vaikka ne ovat vastuussa vähemmistöjen oikeuksien ylläpitämisestä. Ja sama koskee EUn toimintaa. Olemme vedonneet komission monta kertaa, ja vastaus oli aina, että no, tämä asia ei kuulu meille. Eli siksi olen kiitollinen esittelijälle, puheenjohtajalle ja kaikille, jotka olivat mukana tänäisessä keskustelussa. On hyvä, että näistä asioista voidaan puhua. Meillä on hyvin paljon ongelmia, kun ajatellaan vaikkapa suurinta naapurimaatamme eli Saksaa. 30 vuoden ajan Meillä on ollut kahdenvälinen sopimus. Ja se velvoitti siihen, että koulutuksessa on varmistettava oikeus kansalliseen identiteettiin. Meillä on ongelmia Esimerkiksi jos ajatellaan Saksan nuorisovirastoja, niiden takia lasten on vaikea puhua puolaa omien vanhempiensa kanssa. Me olemme vedonneet Saksaan, mutta vetomuksen on jätetty huomiotta. Meillä ei ole välineitä varmistaa, että näitä sääntöjä noudatetaan. Ja tämä nuorisovirastokysymys on vielä pahempi. Siellä ei ole mitään ymmärrystä, eikä siellä ymmärretä, että lapsen oikeus puhua omaa äidinkieltään laps- vanhempiensa kanssa on aivan keskeistä. Eikä kyse ole kielestä, jota käytettäisiin tuhansien kilometrien päässä Saksan rajoilta. Kyse on naapurimaasta, esimerkiksi Schenkevitsin kaltaisten Nobel-palkinnon voittajien kielestä. Tässä ei oteta huomioon ihmisten vapauksia. Eli haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että olette käsitelleet näitä kysymyksiä. Kiitos rohkeudestanne esittää näitä kysymyksiä mietinnössä. Kiitos. Budil Valero, please. Budil Valero. Thank you very much. Start from the... Paljon kiitoksia. Aluksi meillä oli YK-nimi Säkäsijoillistus Euroopan poliitteisten kansalaisoikeuksien yleissopimus Euroopan neuvoston vähemmistökehikkoa. Mitä sitten tämmöisin oikein? Ne ovat sitovia, mutta ne sitovat valtioiden kesken. Eivätkä ne ole suoraan kansallisten kannalta sitovia. Ja meillä persopimukset ja artikla 2 niin pitäisi olla sitovia jäsenvaltioita kohtaan, mutta meillä ei ole mitään sekundaarilainsäädäntöä. Meillä on syrjintälainsäädäntöä, mutta se ei riitä. Meillä on ollut näitä kehikkoja kansainvälisiä oikeudenvälineitä yleissopimuksia pitkään, mutta me olemme yhä tilanteessa, joissa vähemmistön edustajia kohdistellaan, kohdellaan huonosti. Euroopassa er-, erityisesti romani väestöä. Joten meillä on uskoakseni iso ongelma, jos me haluamme taata vähemmistö standardit vähemmistölle EUssa. Meidän täytyy löytää väline sen aikaansaamiseksi. Tällä hetkellä jäsenvaltion täytyy taata kansalaisten oikeudet ja me emme voi tehdä yhtäkäs mitään. Olemme monta kertaa nähneet, että kysymys ei ole ainoastaan vähemmistä oikeuksista, vaan kysymys on muistakin oikeuksista muiden kansallisten tapauksessa. Emmekä me silloinkaan tee mitään. Mikä on ratkaisu? Miten me voimme taata, että jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa? Jonkinlaisen mekanismin me tarvitsemme. Ja haluaisin kuulla komissiolta, että mitä mekanismeja nyt oikein tarvitsemme good contribution and I should... Kiitoksia, oikein hyvä puheenvuoro. Ja haluan lisätä tähän, koska komissio asian mainitsi, että syrjinnänvastaiset direktiivit kuuluvat nyt tämän, tälle valiokunnalle, nehän eivät aina sitä olleet. Ja niistä on tarkoitus käsitellä. Aiemmin käytiin työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta täytäntöönpanon puute on kova. Ja nämä sopimukset eivät ole riittävän kattavia. Tämä kannattaa kyllä mainita, koska Siinä on apua, kun pyritään suojamaan vähemmistöjä. Nyt komissiohan on tehnyt hyvää työtä, kun se pyrkii kaikkea tätä täytäntöön panemaan. Mutta kyseessä on siis suurempikin ongelma, halusin tätä painottaa, ettei se unohdu tässä keskusteluiden tuoksinassa. Sitten meillä on edustaja Frans, tervetuloa tänne valiokuntaan. Toivotin teidät teivät tunneeksi, mutta teillä ei tainnut olla kuulokkeita. Olette uusi jäsen täällä. Dankeschön. Kiitoksia. Miksi tämä kotouttamistrategia ei toimi? No, täytyy muistaa, että kun ajatellaan romaneja, joita eniten syrjitään, niin heille ei ole samoja oikeuksia, kun ajatellaan näiden strategian toteuttamista – kun olemme analysoineet tilannetta, niin tilannetta ei voida parantaa kestävällä tavalla, koska tietyissä maissa tilannetta ei ole parannettu näiden EU-kansalaisten osalta. Ja sitten romanikielinen käyttö ei paljon ihmisiä auta, jos lapset ja nuoret eivät pysty olemaan mukana koulussa. Ja romaneja syrjitään jo koulussa – heillä on vaikeuksia olla mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ja ongelmia on erityisesti Itä-Euroopassa. Etnisyyden takia näitä ihmisiä syrjitään. Se on pikemminkin sääntö kuin poikki, poikkeus. Ja meidän täytyy muistaa myöskin ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien perussopimukset, mutta myöskin omassa maassani Saksassa näitä oikeuksia usein rikotaan. Ja jos näin tapahtuu, niin mitään seuraamuksia ei tule. Toinen ongelma on korruptio. Esimerkiksi varat, jotka liittyvät kotouttamistrategiaan, niin ne eivät päädy oikeaan osoitteeseen. Ja tästä syystä meillä pitäisi olla omat instituutiot vähemmistöille, jotta saisimme aikaan myönteisiä tuloksia. Ja meidän täytyy katsoa myöskin vähemmistöinstituutioiden rakenteita, niitä pitää edistää. Me voimme oikaista näitä ongelmia ainoastaan, jos näitä asioita hoidetaan yhdessä Romanian kanssa. Ja meidän täytyy tuomita mustalaisvastaisuus samalla tavalla kuin antisemitismi. Kiitos. Thank you very much. Mr. Adamov, please. Благодаря, господин председател. Въпросът за изработването на минимални стандарти. Kiitoksia puheenjohtaja. Minimistandardien luonnostelu, joka koskee vähemmistöjä Euroopan unionissa, on tärkeä kysymys Euroopan unionille. Kuten Nudge totesi, meillä on 50 miljoonaa Euroopan unionissa kansalaisia, jotka kuuluvat vähemmistöihin. Tämä on huomattava luku ja saadaan nähdä, että eri jäsenvaltioissa on myös eri suhtautumista näihin vähemmistön edustajiin. Usein puuttuu riittävä mm, sallivuus heitä kohtaan. Joka tapauksessa niin Euroopan unionin täytyisi huolehtia siitä, että vähemmistön oikeuksia puolustetaan. Tämä kuitenkin vaatii sen, että luonnostellaan yleisiä, yleiseurooppalaisia standardeja ja kunnioituksen, joka kohdistuu ihmisten oikeuksiin silloin, kun nämä ovat vähemmistössä, täytyy olla keskeisessä asemassa. Vähemmistöihmisillä on myös erityisiä tarpeita. Heidän tulee olla täysin tasa-arvoisia taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Siitä syystä on tärkeää luoda näitä standardeja, jotta voidaan suojata vähemmistöjä ja Tämä kaikki on oleellista sekä jäsenvaltioille että ehdokasvaltioille, varsinkin Länsi-Balkanin alueella. Puheenjohtaja, kiitoksia. No, ovatko nyt kaikki jäsenet puhuneet? Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ja näin Najuri istuutui tänne, joten esittelijä voisin pyytää nyt esittämään loppupuheenvuoronsa ja mainitsemaan sen, että kaikki, jotka vähemmistöasioita käsittelevät tässä valiokunnassa, joutuvat ottaa huomioon tämän näkökulman. Tämähän on erittäin laaja kysymys. Kysymys on etnisistä vähemmistöistä, kielestä, kielivähemmistöistä. Itse tein mietinnän vuonna 2004 heti liittymisen jälkeen ja pyrin kattamaan kaikki nämä alueet niiden juridisten välineiden avulla, joita meillä on käytössämme. Leerohan tästä juuri puhui. Kyseessä ovat hyvin monimutkaiset elaajatalouet. Ja esittelijä nimenomaan pyrkii siihen, että nämä kysymykset tulisivat hyvin esille. Pyrimme myös siihen, että myös muut oikeudelliset kysymykset tulisivat tämän mietinnön äh, aikana esille. Monet niistä ovat kiinnostavia tällä valiokunnalla, vaikka suoraan kuulukaan sen toimivaltaan. Haluaako edustaja Najdus tehdä jotakin ö, lopullisia näkemyksiä vielä tästä asiasta? No, Kiitos puheenjohtaja, kiitä kaikki puhujia. Erityisesti herra Bukovskia, joka on kansallista vähemmistöjen edustaja, koska hän edusti paljon samoja näkemyksiä, joita minulla on Ragodessaan komission kommentteihin jäsenvaltion näkökulmasta olen etelän Euroopan neuvoston jäsen ja tiedän, kuinka paljon erinomaisia päätöslauselmia siellä on hyväksytty. Kuten Heidegger mainitsi, vuodessa 1949 Tämä on yksi tärkeimmistä Euroopan neuvoston teemoista kansallisten vähemmistöjen suoja. Mainittu vähemmistöjen oikeuksien kansallisesti sitova väline on on olemassa 28 valtiota, se on ratifioinut, mutta kuten Shogun Chaba mainitsi, täytyy myös tarkastella myös näiden ratifioittujen kehikoiden painoa jäsenvaltiossa. Miten neuvosto seuraa tätä? Euroopassa on paljon valituksia. Mutta viimeisessä että vaan nähdään, että on paljon valituksia, valituksia oikeuksien loukkauksista ja sen valtiossa joskus perusoikeuksien, vähemmistöoikeuksien loukkaamista. Meillä on kultaisia standardeja, mutta eivät ne oikeasti sido. Siksi ei ole Kööpenhaminan kriteerit eu jäsenvaltiolle Nyt 15 miljoonaa kansalaista, jotka kuolevat vähemmistöön, niin he vaativat aitoja takeita, EU-takeita. Näitä, että 4,8 miljoonaa ihmistä on alkanut tämän turvallisuutta vähemmistölle julkilausemaan. Ja, ja meillä on ottamassa, siis tämä kansalaisaloite Minority Safe Back. Ja sitten raportoinnista tiedämme, että me tarvitsemme kansallisen vähemmistöllä ja etnisellä ryhmillä vähemmän standardit. Me tiedämme EU-komission rajat, mutta termin rajat ovat joustavia kaikilla muilla politiikka-alueilla. Euroopan parlamentilla on velvollisuutensa saada komissio nyt kähtävä eteenpäin, niin sen pitäisi löytää tilaa jäsenvaltioiden vastus, vastuullistamiselle. Näiden kultaisen standardien näytäntöön panemiseksi. Ovatko ne ajatelleet, Oletko Suomeen, että EU-tuomioistuin on sitä mieltä, että perussopimuksella on myöskin, ne antavat mahdollisuuden luoda jotakin standardeja kansallisille vähemmistöille EU-politiikassa. Do you feel a brief... Haluatteko nopean vastauksen nyt komissiolta? Thank you. No, just to clarify. Kiitoksia. Halusin selventää tämän yleisen tuomioistuimen päätöksen. Eli miltä pohjalta komissio alun perin hylkäsi vähemmistöaloitteen rekisteröinnin. Aloitteessa oli 11 ehdotusta eu tasolla ja alun perin komissio torjui sen, koska se ei voinut esittää täydellisiä ehdotuksia kaikkien 11 kohtaan. Eli tuomioistuin päätti, että komission pitää arvioida kutakin 11 ehdotusta erikseen. Näin tehtiin. Eli totesimme, että ainoastaan kaksi näistä 11 eivät kuulu komission toimivaltuuteen. Eli sitten kun hanke on esitetty, meidän täytyy reagoida näihin, näihin yhdeksään kohtaan kolmen kuukauden sisällä. Mutta komissio ei voi laatia näitä standardeja vähemmistön oikeuksien osalta. Sitten kun ehdotus on esitetty, varmaan parlamenttikin järjestää sitten kuulemisen näistä asioista. Kiitos. Kiitoksia kollegat. Jäsenten puheenvuorot olivat hyviä itsenäisiä kommentteja siitä, minkälaiset mahdollisuudet näillä minkälaisia mahdollisuuksia tässä tätä vaikeassa kysymyksessä on. Ja meillä on nyt mahdollisuuksia sitten vielä muokata tämän nudgin mietintöä. Kiitoksia siitä, että tämä kuulemme käytiin tänään. Kiitän kollegoita kommentoista, kommenteista ja erityiset kiitokset vieraspuhujillemme erinomaisesta työpanoksesta. Kiitoksia kaikille tästä käytetystä ajasta. Emme varmasti koskaan voi tehdä liikaa vähemmistöön hyväksi työtä Euroopan unionissa. Kiitos siis myös no, siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Kiitos, hyvät kollegat. So I guess you, we just go with the presentation by the Commission and afterwards you give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Omar. Yes. So colleagues, um, to those of you who are um, not staying for the next point, if you could please leave. No niin, hyvät kollegat, jos olette poistua hiljaa, niin siirrytään seuraavaan kohtaan. Kohta viisi. Sisäisen turvallisuusrahaston luominen. Ne, jotka jäävät tänne osa lainsäädäntöpakettia, joka liittyy seuraavaan monimuotoiseen rahoituskehykseen vuonna 2021-2027. Monika Holmeier on liven esittelijä ja hänet korvaa täällä Roberta Metsola. Eli ryhdymme työstämään tätä ehdotusta. Ensimmäinen on komission esitys Onko hmp pääosaston kollega paikalla? Anteeksi, täällä on vähän meluisaa, mutta odotan, että kollegat lähtevät paikalta. Kollegat, jos lähdette, menkää mm, hiljaa ja pyydetään komission kollegaa aloittamaan ja Roberta, sinä olet sitten Holmaiden tilalla. hmp pääosaston kollega, jos voisitte antaa yleiskatsauksen tähän kysymykseen ja sitten Roberta Metsola voi kertoa esittelijän näkemyksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että komissio sai tulla valiokuntaan. Meillä on uusi rahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto. Ensinnäkin mitä on opittu? Tietysti jälkikäteen on arvioitu aikaisempia rahastoja ja arvioimme myöskin tämänhetkistä rahastoa ja totesimme, että me voimme yhdessä olla tyytyväisiä siihen, että sisäisen turvallisuuden rahasto on antanut lisäarvoa jäsenvaltioiden toiminnalle. Tässä on hiukan esimerkkiä siitä, miten on rahoitettu ylikansallisia toimia. Ja sitten olemme edistäneet kansallista kapasiteettia, kouluttaneet lainvalvontaviranomaisia – rahoittaneet IT-järjestelmiä ja kaikki tämä on lisäarvoa EUn toiminnassa. Johtopäätös siis on, että rahaston laajuus on sopiva. Tämä näkyy myöskin komission kesäkuussa julkistamissa asiakirjoissa väliarvioinnissa. Siellä on sitten enemmän yksityiskohtia näistä asioista. Mutta totesimme, että tiettyjä puutteita myöskin oli rahastoissa. Tärkein oli se, että siellä ei ollut joustavuutta. Meidän täytyy palata tähän sitten, kun esittelemme AMIF-rahaston ja rajarahaston myöhemmin tällä viikolla. Ja joustavuutta puuttui ja EU ei pystynyt toimimaan ja myöntämään varoja oikeisiin prioriteetteihin rahoituskauden aikana. On tarvittu myöskin enemmän yksinkertaistamista. Tässä on aina puutteita. Rahastot ovat aina liian monimutkaisia, mutta hiukan yksinkertaistamista on saatu aikaan, mutta meidän täytyy vielä jatkaa näitä ponnisteluita. Ja suurin aikaisempi virhe oli se, että meille tuli liian myöhään yhteistä valvontaa, liian myöhään tuli indikaattoreita – ja liian myöhään jäsenvaltiot ymmärsivät, millä tavalla varjojen käyttöä tulisi valvoa. No sitten ensinnäkin tässä kuvassa katsotaan otsaketta 5. Toisin kuin aikaisemmin, turvallisuus on nyt eri, erillään maahanmuutosta. Se liittyy nyt yhteen sivilsuojelun ja puolustuksen kanssa. Tämä on ihan järkevää. Ja tässä otsakkeessa sisäisen turvallisuuden rahaston varoja on moninkertaistettu ja mukana on myöskin virastot. Tässä näkyy, miten on jaettu sisäasioiden varoja. Suuri osa menee virastoihin ja osa menee itse rahastoon. CEPOL, Europol, EMCDD. Turvallisuusvirastot saavat erillistä rahoitusta turvallisuusrahastosta ja sieltä ei makseta sitten virastoille. Eli nämä ovat kaksi eri asiaa. Virastoilla on oma mandaattinsa, omat määrärahansa. Ja sisäisen turvallisuuden rahasto vie 7 prosenttia koko rahoituksesta ja se on kerrottu kahdella ja puolella. Eli meillä on nyt sen 2,5 miljardia tässä. Turvallisuusalan virastot saavat 1,18. Europol, CEPOL, IMCDA, joka on siis huumausaineiden valvontavirasto. No sitten tässä lyhyesti sisäänturvallisuuden rahaston laajuudesta. Sillä käsitellään nyt horisontaalisia kysymyksiä ja tavoite on tietysti on varmistaa turvallisuuden korkea taso – erityisesti kun ajatellaan terrorismin torjuntaa, radikalisointia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja nyt tämä uusi haaste, joka on lisääntynyt viime vuosina, eli verkkorikollisuus. Eli meillä on tässä kolme täsmällisempää tavoitetta, jotka ovat horisontaalisia. Ensinnäkin pitää lisätä tietojen vaihtoa. Se on tietysti yksi puutteita EUn turvallisuusalalla – täytyy lisätä rajat ylittäviä toimia. Ja kolmanneksi pitää vahvistaa kapasiteettia, joilla torjutaan ja ennaltaehkäistään rikollisuutta. Ja näissä tavoitteissa on erilaisia prioriteetteja ja toimia, ensinnäkin tietojen vaihtoon liittyen. Rahoitamme lähinnä IT-järjestelmiä, niin kuin aikaisemminkin tehty, mutta tulevaisuudessa pitää tätä jatkaa. Ja tämän lisäksi pitää myöskin aktiivisesti käyttää ja hyödyntää näitä tietoja. Järjestelmistä ei ole hyötyä, jos ei ole ihmisiä, jotka osaavat käyttää niitä ja jotka vaihtavat tietoja ja jotka tulkitsevat tietoja samalla tavalla. Näin tietoja voidaan vaihtaa eri jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välillä. Sitten rajat ylittävien toimien vahvistaminen. Meillähän on jo tällä hetkellä yhteisiä tutkimustiimejä, yhteisiä partioita ja sitten impact-toimet. Tehän tunnette nämä. Nämä liittyvät poliittiseen sykliin. Ja sitten rahoitamme hyviä verkostoja, Atlas, Dispol, Airpol ja niin edelleen. Nämä ovat verkostoja, joita pitää jatkuvasti rahoittaa. Ja tietysti näiden verkostojen pitää vaihtaa hyviä käytänteitä ja vahvistaa yhteistyötä eri lainvalvontaviranomaisten välillä. Ja Sepolin, Europolin, e MCDN kanssa tehdään myöskin yhteistyötä ja kansallisten virastojen kanssa. Ja kolmas tavoite, eli kapasiteettien vahvistaminen. Tietysti pitää tukea koulutustoimintaa. Eli sidosryhmiä täytyy kouluttaa, poliiseja, tuomareita ja niin edelleen. Eli koko yhteiskuntaa pitää kouluttaa, pitää järjestää tiedotuskampanjoita ja myöskin välineitä on rahoitettu. Joissain jäsenvaltioissa tämä on vienyt leijonan osan rahoituksesta. Ja se ei nyt aina ei ole se tapa, jolla saadaan aikaan eniten lisäarvoa. Eli on parempi rajoittaa nämä summat, jotka liittyvät varusteisiin. Eli olemme pohtineet sitä, pitäisikö näiden rahoittaminen ottaa pois tästä. Esimerkiksi partioaudot pitäisi rahoittaa kansallisesta budjetista – ja muutkin on rajoitettu 15 prosenttiin. Ja kuten sanoin, rahoituksen jakaantuminen on tärkeää, jotta voimme edelleen rahoittaa eri virastoja, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Eli me olemme lisänneet rahoitusta. Komissio tekee tarkempia ehdotuksia vuotuisessa budjettimenettelyssä. Ja myöskin täytyy varmistaa, että virastot ovat paremmin mukana suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheessa, kun käytetään näitä rahastoja. Jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä virastojen kanssa koko täytäntöönpanovaiheen aikana. Sitten, miten varoja jaetaan jäsenvaltioihin? Tässä ei puhuta nyt kriteereistä, vaan siitä, millä tavalla katsotaan, miten rahoitus jaetaan. 2,5 miljardia on kokonaismäärä, 15 prosenttia eli 1,25 miljardia annetaan aluksi, kauden aluksi kansallisille hankkeille eli jäsenvaltioille. Meillä on paljon joustavuutta ja olemme tehneet aika radikaalin ehdotuksen. Eli 50 prosenttia, joka jää rahoituksesta jäljelle, se pitäisi jakaa sitten vuoteen 2027 mennessä. 10 prosenttia väliarvioidin aikana viime vuonna meiltä meni sivusuun mahdollisuus saada lisärahoitusta väliarvioinnin yhteydessä – koska ei ollut varoja. Eli meillä saattaa olla uusia prioriteetteja, mutta ei ollut varoja uusiin prioriteetteihin. Eli 250 miljoonaa jaetaan sitä 2024. Ja samoja kriteereitä ottaen, mutta uusien tilastojen kerran. Eli silloin vielä on yksi miljardi jäljellä – jaamme näitä varoja kahden vuoden välein. Katsomme, mitä painopistealueita Euroopassa on. Sitten tässä ovat kriteerit, joiden pohjalta varoja jaetaan jäsenvaltioihin. Eli tässä on kolme neutraalia kriteeriä. 40 prosenttia liittyy väestön kokoon, 15 prosenttia liittyy alueen kokoon. Ja 45 prosenttia liittyy sitten bruttokansantuotteeseen. Eli mitä köyhempi maa on, niin sitä enemmän rahoitusta saa. Eli tämä on tämä keltainen kohta. Eli suurissa jäsenvaltioissa on enemmän resursseja, joten ne saavat sitten 15 prosenttia ja 40 prosenttia liittyy päästön kokoon. Olemme miettineet turvallisuuteen liittyviä kriteereitä, koska nämä eivät sellaisia ole, mutta tähän mennessä on ollut mahdotonta miettiä kriteereitä, joita voitaisiin käyttää kaikissa jäsenvaltioissa luotettavalla tavalla ja säännöllisesti, ja joita voitaisiin käyttää rahoituksen myöntämisessä. Me päätimme siis näistä kolmesta kriteeristä tällä hetkellä. Ja sitten millaisia parannuksia on rahastossa? Rahoitusta on siis lisätty, meillä on enemmän joustavuutta. Voimme myöskin paremmin ohjata rahoitusta. Esimerkiksi tällä hetkellä on Schengenin arvioinnin suosituksia. Tämä on ehtona jäsenvaltioille, eli niiden käy, täytyy käyttää rahoitusta näiden suositusten täytäntöönpanon, jota tehdään jo tällä hetkellä. Mutta tällä tavalla asiasta voidaan tehdä pakollista. Ja jos rikkomus esiintyy jonkun prioriteetin tai toimen osalta, me voimme keskeyttää rahoituksen, mikäli rikkomusmenettely käynnistetään jossain asiassa. Ja sitten uutuus on tämä toiminnallinen tuki, eli 100 prosentin rahoitus, kun ajatellaan IT-järjestelmiä. Eli tällöin jäsenvaltiolla on paljon joustavuutta panna täytäntöön rahastoja kunnolla. Mutta tämä on rajoitettu 10 prosenttiin. Ja sitten lopuksi pitää vielä varmistaa, että meillä on enemmän johdonmukaisuutta, kun ajatellaan lainsäädännön prioriteetteja – niin kuin CPRS, meillä on kumppanuussopimuksia, rakennerahasto ja prioriteetteja, joita on otettu mukaan eri välineisiin. Eli meidän täytyy varmistaa, että turvallisuudesta tulee tärkeä osa monia eu välineitä, koska tiedämme, kuinka vähän meillä on esimerkiksi rakennerahastoissa varoja. Ja sitten parannus on myöskin se, että yhteisrahoitusosuus voi olla korkeampi, jotta voidaan rahoittaa tiettyjä toimia, jotka ovat erityisen hyödyllisiä, jos ajatellaan vaikka radikalisoitumisen ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa ja yhteen toimivien IT-järjestelmien perustaminen. No sitten tiettyihin toimiin ei myönnetä rahoitusta. Esimerkiksi sotilaalliset toimet, sotavälineet tai sitten välineet, jotka ovat standardivälineitä ja joilla ei ole mitään lisäarvoa eu tasolla. Ja kuten sanoin, tässä on tämä joustavuus selitettynä, eli tämä alakohtainen väline on uutuus. Ja tässä nyt näkyy, miten tätä alakohtaista välinettä käytetään. Vasemmalla puolella 50 prosenttia varoista, jotka myönnetään vuonna 2021. Sen jälkeen on vielä 10 prosenttia varoista. Ne ovat tuolla pienessä harmaassa laatikossa, eli 10 prosenttia jaetaan vuonna 2024 väliarvioinnin yhteydessä. Noudattaen samoja kriteereitä kuin 50 prosentin osalta, mutta uusien tilastotietojen kera. Eli viimeiset 50 prosenttia jätän sitten viimeisenä vuonna 2024 sitten kaikki nämä asiat riippuvat siitä, kuinka paljon rahoitusta on jäljellä. Ja sitten joustavuus alakohtaisessa välineessä – Eli voidaan käyttää eri välineitä, joita on jo olemassa, eli hätäapu, EU-toimet. Näin voidaan myöntää rahoitusta prioriteetteihin, joissa on paljon EU-lisäarvoa. Tällä hetkellä rahoituksessa jäsenvaltiot saavat aluksi rahaa. 2014-2015 määriteltiin painopistealueet ja sitten tuli uusia painopistealueita, koska tilanteet ovat muuttuneet. On uusia prioriteetteja PNRA, ETIAS ja niin edelleen. Jäsenvaltioilla ei ollut mahdollisuuksia uudelleen myöntää rahoitusta uusiin prioriteetteihin, koska ne oli jo myönnetty. Poliistoiminto, täytäntöönpanovirastot ovat jo käynnistäneet toimintansa, koska tietysti haluttiin nopeasti käynnistää toimet mutta kun pari vuotta sitten esitimme uusia painopistealueita, niin oli jo liian myöhäistä. Varat oli jo myönnetty, eli siksi emme pystyneet käyttämään kansallisten hankkeiden varoja, jotta voisimme tukea uusia painopistealueita. Tämä tapahtui etiakselle ja myöskin PNR-järjestelmälle. Ja tiettyjä lisää tarpeita on myöskin terrorismiin liittyen. Eli meidän täytyy pyytää nyt sitten lisävaroja budjettivallan käyttäjiltä. Ja meillä pitää olla joustavuutta, jotta pystymme uudistamaan prioriteetteja ja edistämään uusia hankkeita. Eli tässä nyt on vielä hiukan mekaanisia tietoja välineestä. Eli parin vuoden välein meillä on sitten hanke, josta puhutaan neuvoston ja parlamentin kanssa, kun ajatellaan prioriteetteja. Ja myöskin täytyy miettiä täytäntöönpanovälineitä. Meillä on hätäapua, ylikansallisia toimia, lisärahoitusta jäsenvaltioille. Ja yritämme auttaa myöskin kansallisia hankkeita vähemmän byrokraattisella tavalla. Niin selitin jo tästä hiukan. Enemmän joustavuutta tarvitaan. Meidän pitää tukea jäsenvaltioiden hankkeita reaaliajassa. Muutenhan pitäisi käydä läpi kaikki kansalliset ohjelmat. Ja sitten Täytyy uudistaa kansallisia ohjelmia. Siihen menee usein kahdeksan kuukautta. Eli yritimme tehdä muutoksista nyt nopeampia. Ja sitten tässäkin yksi uutuus. Ei on harmonisoitu sääntöjä rakennerahastojen suhteen. Eli nämä on esitelty teille ja sidosryhmille ajatellaan rahastojen yhteishallintoa. Eli jäsenvaltiot voivat noudattaa samoja sääntöjä näiden rahastojen ja rakennerahastojen osalta, ja se on tärkeää, kun ajatellaan vaikka julkisesti suojeltuja tiloja. Ja ehkä jäsenvaltioiden hakennusyhtiöt ja kansalaisjärjestöt haluavat ohjelman, jolla torjutaan radikalisoitumista eri yhteisöissä. Ja silloin voi hakea rahoitusta näistä rahastoista samojen sääntöjen pohjalta. Tätä on hiukan kritisoitu tietyissä sidosryhmissä. Eli tässä nyt taas muutetaan sääntöjä. Niin, sääntöjä on muutettu, koska ymmärrämme, että tulevaisuudessa meillä pitää olla enemmän harmonisointia ja meidän täytyy auttaa edunsaajia ja jäsenvaltioita tekemään työtä yksinkertaisemmalla tavalla. Ja tässä nyt ihan nopeasti, no, en nyt lähde selittämään tätä. Eli tässä on erilaisia välineitä, joilla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen. Niin, tämä on viimeinen kohta. Eli on kaksi alaa, joilla on tehty paljon ponnisteluita ja on katsottu, miten voidaan varmistaa täydentävyys ja johdonmukaisuus ja ihan terveellinen päällekkäisyys, kun kyse on ulkoisista välineistä. Tällähän siis rahoitetaan hyvin paljon ulkoista turvallisuutta kolmansissa maissa, mutta tästä rahastosta voidaan rahoittaa toimia kolmansissa maissa, mutta tärkeimmät ovat siis nämä ulkoiset välineet. Ja meillä on Digital Europe, aluekehitysrahasto, sosiaalinen rahasto plus – Horisontti Eurooppa-väline. Kiitoksia ja tähän päättyy esitys. Kiitos. Niin, anteeksi, että tässä hoputin. Meillä on niin paljon aiheita tänään. Roberta, ole hyvä. Kiitoksia Claude. Minä olen täällä Monika Holmeierin puolesta, joka ei tänään päässyt paikalle. Hän haluaisi kiittää komissiota erittäin tasapainoisesta ehdotuksesta, joka muodostaa hyvän pohjan tuleville keskusteluille ja kiittää myös kovasti tästä kattavasta esityksestä, joka tänään saimme. Me arvostamme sitä, että komissio on tehnyt prioriteetikseen sen, että se keskittyy enemmän turvallisuuskysymyksiin ehdottamalla varojen kaksinkertaistamisen miltei kaksinkertaiseksi 2,5 miljardiin. Tässä on painotettu myös sitä, että tietojärjestelmiä on uuden aikaistettu, että voitaisiin paremmin, saada aikaiseksi parempi yhteensopivuus ja laajentaa toimintakapasiteettia. Monika myös kannattaa komission tavoitetta saada aikaiseksi lisäkoherenttiutta, kuten esimerkiksi maahanmuutto- ja turvapaikkarahoituksen ja rakennerahastojen ja rajahoitorahaston avulla Tämä johtaa selkeisiin parannuksiin, kun verrataan tätä tämän päivän juridiseen puitteistoon, varsinkin kun puhutaan prosessien yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan vähentämisestä. Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, joka, koskee, joka sisältää yhteiset rahoitussopimukset tässä suhteessa, ja me luotamme, että regivaliokunnan kollegat luovat hyvän voimakkaan välineen sen avulla. Yhteinen rahaston hallinnointi jäsenvaltioiden ja komission välillä on hyvä. Komission kriteerit 60 prosenttia kansallisiin ohjelmiin kriteeri on meidän mielestämme hyvä. Ja minusta on hyvä myös se, että 60, vain 50 prosenttia on alussa jäsenvaltioiden käytettävissä ja sitten, että voidaan arvioida uudelleen se, millä tavalla otetaan huomioon tuon ohjelman täytäntöönpano. Jotta varmistaudutaan siitä, että saadaan kaikkein paras mahdollinen lisäarvo, meidän täytyy saada olla kannustimekanismi, joka johtaa siihen, että varoja käytetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Näin päästään myös näihin, näihin hankkeiden tavoitteisiin, eikä luoda lisää tai liikaa byrokratiaa. No useita muita kysymyksiä, jotka haluaisin esittää komissiolle myös, jos sopii, niin luen ne vaikka nyt tässä heti. Ja meidän tulisi myös keskustella siitä, millä tavalla tämä asetus varmistaa sen, että rahoitus kohdistetaan EUn turvallisuusprioriteetteihin samalla mahdollistaen sen myös, että meillä on riittävästi joustavuutta. Tämähän on erityisen tärkeää, kun puhutaan pienistä valtioista, kuten meillä on erityispiirteitä, kuten minun jäsenvaltioni Malta ja Gozo. Mikä oli ajattelutapa tämän uuden EU-ohjelman arkkitehtuurin taustalla? Miksi ei tuo 10 prosentin suoritusvarauma ole mukana tuossa asetuksessa, kun noita huomioon, että sama ehdotus tehtiin myös muissa ehdotuksissa. Koska tässä ei ole minkäännäköistä hätäapu, lauseketta olemassa, niin voisiko komissio selvittää sitä, mistä tässä on kysymys? Mitä ovat konkreettisia esimerkkejä rahaston hallinnoinnista? Kun otetaan huomioon sen tärkeä rooli, kun se pyrkii takaamaan turvallisuuden EU-kansalaisille, miksi komissio on nimenomaan jättänyt Äh, tietyt virastot ulkopuolelle. Ja viimeinen kysymys. Mitä tapahtuu silloin, kun jäsenvaltiot ovat käyttäneet kaikki, kaikki mm, mm, varat jo ennen kuin tuo väliarvio tapahtuu? Haluaisin siis vielä kerran kiittää Monika Nimissä tästä hyvästä ehdotuksesta ja hän odottelee samansa aloittaa työn tämän hyvän ehdotuksen puitteissa teidän ja esittelyiden kanssa. Kiitoksia. Ja sitten Edustaja Kienge, äh, SD-varjosta. Grazie. Äh. Kiitoksia, Claude. Kiitos myöskin komissiolle siitä, että se kattavasti esitteli ehdotuksensa. Ja kiitos esittelijälle siitä, että hän jo kertoi meille omista muutosehdotuksistaan. Meidän pitää tehdä nyt hyvää yhteistyötä asiassa, joka liittyy turvallisuuteen. Tilannehän muuttuu koko ajan ja EU pitää toimia koordinoidulla tavalla. Kuulemme jo tiettyjä ehdotuksia ja kriteereitä, jotka hyväksytään, jotta voidaan hyödyntää tätä rahastoa. Yksinkertaistaminen, joustavuus, koordinointi ja johdonmukaisuus. Turvallisuus on tärkeää, kun ajatellaan myöskin ennaltaehkäisyä, koordinointia ja yhteistyötä. Jäsenvaltioiden rooli on keskeinen, kun ajatellaan näitä yhteisiä haasteita. Meidän pitää lisätä myöskin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Meidän täytyy torjua ihmiskauppaa, maahanmuuttajien salakuljetusta. Meidän täytyy torjua radikalisoitumista ja terrorismia. Ja asia, joka meidän ryhmällemme on tärkeää, on se, että kunnioitetaan perusoikeuksia, ja ihmisarvoa. Sisäisen turvallisuuden rahastoa pitää päivittää niin, että otetaan huomioon tärkeimmät oikeudet ja periaatteet EUn perusoikeuskirjasta, ja mukaan täytyy ottaa myöskin kansainväliset sitoumukset. Lähinnä haluaisin kiittää esittelijää ja uskon, että yhdessä saamme aikaan – hyväisen mietinnön lähitulevaisuudessa ja toivon, että työtä voidaan tehdä hedelmällisellä tavalla, jotta voimme selvittää monia asioita, jotka ovat jo tulleet esille. Kiitos. Thank you, Cecil. Um, anyone else? Kiitoksia, Cecil. Onko muita? Jos edustaja Castillo voisitte vastata näihin kysymyksiin. So thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Pystyn vastaamaan joihinkin. Ensimmäinen kysymys. Kysyit, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot ovat käyttäneet kaikki varat ennen puolivälin arviota. Siksi meillä on tämä temaattinen väline. Meillä on mahdollisuus joka toinen vuosi 2021 23 ja sitten 20, 26 ehkä kohdentaa varoja näille teemavälineille. Ja kohdennamme nämä varat puolivälin arvion jälkeen uusille EU-prioriteeteille sellaisille, jotka kohoavat prioriteettiketjussa. Esimerkiksi sitten on yksinkertaiset kustannusmahdollisuudet, niin sanotut könttäsummat yksinkertaisesti, voivat olla helpottaa jäsenvaltioiden elämää. Niitä ei ole tähän mennessä käytetty, ei siksi, että ne olisi houkuttelevia. Mutta jäsenvaltiot haluavat selkeämpiä ohjeita niiden käytöstä, ja näin me tulemme tekemäänkin, jotka lisääntyisi. Me haluamme poistaa velvollisuuden nimetä paljon viranomaisia. Jotkut jäsenvaltiot voivat alkaa käyttää varoja Välttämättä joskus muuten menee viranomaisen nimeämisessä vuosikin. Totta meillä on jälkikäteiset tarkastusmahdollisuudet, että viranomaista on nimitetty ja ne toimivat. Voisivatko virastot käyttää rahastoa hätäapuun meillä on EUn budjetti ja tällaista budjettiviranomainen. Sen, me haluamme eri varat virastoille ja välineille. Jos me sallimme varainsiirron turvallisuusvarastosta virastoille, teidän tarkast valvontamahdollisuudet vähenevät. Koska väline, rahat alkaa liikkua välineestä toiseen ja tämä on poikkeama vira, budjettiviranomaisen ehdotuksesta, joka oli alun perin tehty summa virastolle toinen välineelle. Me poikkeaisimme teidän etäännymme teidän valtaoikeuksista. Ja sen hätätapauksissa voi olla välttämättä ryhtyä nopean toimiin ja poiketa budjettiviranomaisen alkuperäisestä ideasta sitten valvonnan jatkoessa. Tätä hätäapua on käytetty turvallisuudessa, sitä on käytetty paljon maahanmuuttoon ja rajoille, mutta paljon vähemmän turvallisuuteen. Alun perin emme ole emme yhtään varoja kohdentaneet. Meistä heidän avun pitäisi olla minimissään, koska teemavälineen pitäisi sitä täydentää toimintaa. Mutta kun jäsenvaltiot tekevät pyynnön, myönnämme varoja jäsenvaltiolle työohjelman mukaan, jonka me kommunikoimme myös parlamentille ja neuvostolle joka vuosi. Tällä kertaa joka ero on siinä, että ennen komissio antoi suoraan hätäapua sidosryhmälle, esimerkiksi täytäntöönpanolle virastolle Europolille, Sepolille ja sen valtiolle – tässä tapauksessa sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen siitä, mihin varoja käytetään, voimme antaa varoja jäsenvaltiolle varojen käytöksi. Aikaisemmin varojen käyttö oli ainoastaan unionittomien kautta. Nyt jäsenvaltiot voivat käyttää näitä varoja, kun komissio on myöntänyt niitä työohjelman mukaisesti. Sitten 10 prosentin toimintavaraus, pomma sitä paljon väliin tarkistuksesta. Meillä ei ole fantastinen kokemus tämän 10 prosentin varaavan suhteen, mutta toisin kuin rakennerahastoissa, me tarvitsemme lisää joustavuutta. Meidän alueemme vaatii enemmän joustavuutta. Se muut, tilanne kentällä muuttuu nopeammin. Siksi tarvitsemme joustavuutta. Meidän täytyy kyetä säätämään ra- rahoitusta puolessa välissä. Siksi meillä on 10 prosentin puolivälin arvio. Ja teemavarat ja rakennerahastoissa tarvitaan vakava järjestelmää, koska tilanne kentällä muuttuu vähän vähemmän, siksi ne voivat elää ilman tätä joustavuutta. Ja sit te puhutte kolmansista maista ja toimitte kolmansissa maissa. Tämäkin on muutos turvallisuusrahastossa. Me olemme suunnitelleet rahastoon niin, että kaikki toimet, jotka voidaan toteuttaa sisäisesti, voidaan toteuttaa ulkoisesti kolmessa maassa. Voidaan. Se ei merkitse, että tulee käytettyä. on siis mahdollisuus toteuttaa maita ulkoisten välineiden avulla kolmessa maissa, mutta myös turvallisuusrahastoa voidaan käyttää kolmessa maissa. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet. Rahastuksen säädöksiä, jotka suojelevat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Ne ovat osa evaluointia raportointijärjestelmää. Mä kiinnitän paljon huomiota tähän. Olemme mielestäni tarkastelleet asioita onnistuneesti turvallisuuden alueella, kuten maahanmuuton ja rajan suhteen. Olemme tyytyväisiä sen suhteen, miten ihmisoikeusäädökset toimivat. Avaa tehtävä, että me taisin noudatamme peruskirjaa. Mielelläni vastaa muihinkin kysymyksiin. Kiitoksia Esteltä rahasta. We, we... Uh, Kiitoksia näistä vastauksista. Nyt tämä konekäsittely täytyy päättää. Näin siirrytään kohtaan kuusi, joka maahantulomaasta tulojärjestelmä asetus. Diastemera ei ole täällä paikalla tänään, joten jäsentelen nämä kolme asiaa, jotka kuuluvat itse tekstiin. Luen ensin. Ensimmäinen korjaus. Ensinnäkin ne, jotka, kuulu, jotka eivät kuulu tämän asetuksen piiriin. Tämä koskee vain sitä sitten, kun tämä on hyväksytty. Vatikaanin valtion passin haltijoista siis kysymys. Sitten Joonas kappale 32 siihen korjaus. Ja sitten toinen viittaus, joka koskee siihen, että viittaus artikassa 16 kohta 2 suluissa poistetaan. Se on siirretty virkkeen alkuun, jota selvennetään, että se koskee kaikkia tämä, tätä kohtaa. Nämä asiat ovat siis suht teknisiä, mutta niitä täytyy selventää. Mitä tietysti meidän tulee, niin tämän pitäisi olla sitä valiokunta-asia Haluatko komissio käyttää puheenvuoro, jos ei, niin tekisin päätelmän, että jos kukaan ei vastusta, niin säännön 231 alkoinen kolme mukaisesti tämän päivän korjausosio on nämä virheet korjannut tyydyttävällä tavalla. Asiasta tietysti ilmoitetaan sääntöjen mukaan pääysistunnossa. So now we move to... Näin siirrytään kohtaan seitsemän. Tässä on meillä lausuntoluonnos juuri mietintöön, joka koskee yhteisönoitantojen rikkomuksia. Maita oli meidän esittelemme, mutta hän ei päässyt paikalle. Eli Depre korvaa hänet ja esittelee tämän lausunnon. Gerard, kiitoksia siitä, että näin teet ja voit esitellä tämän lausunnon muiden puolesta. Euh, merci, president. Kiitoksia. Kollega Pagata Urtuntua ei päässyt paikalle tänään. Hänellä on muita velvollisuuksia Brysselin ulkopuolella. Eli hänen nimissään esittelen nyt lausunnon, joka liittyy unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojeluun. Maite pyysi, että toteaisin, että hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä juuri valiokunnan esittelijän Josierin kanssa, ja he kumpikin katsoivat, että lausunto luonnoksella täydennetään mietintöluonnosta, joka on esitetty juuri valiokunnassa. Tarkistukset, jotka liittyvät ilmoitusmenettelyyn, ovat minimaalisia. Esittelijät ovat katsoneet, että oikeudellisten asioiden valiokunnan tulee hoitaa tämä asia, mutta esittelijä on kuitenkin esittänyt tiettyjä tarkistuksia, joilla lisätään tulkintakriteereitä työntekijöiden määritelmäosaan. Esittelijä on kovasti korostanut sitä, että pitää suojella väärinkäytösten paljastajia myös työpaikan ulkopuolella. Suorimmat ja kielteisimmät vaikutukset tietysti yleensä tapahtuvat silloin, kun on sopimussuhde, mutta täytyy pitää mielessä, että väärinkäytösten paljastajien yksityiselämäkin saattaa kärsiä siitä, mitä tapahtuu työpaikalla. Suojelun pitää siis ulottua myöskin tähän suuntaan. Tämä asia on otettu esiin useissa tarkistuksissa, jotta voidaan paremmin suojella näitä henkilöitä. Ja kolmanneksi nimettömyys ja luottamuksellisuus. Tietyissä tapauksissa, jos luottamuksellisuus ei johda siihen, että voidaan taata suojelu, niin silloin nimettömyys saattaa olla ainoa tapa varmistaa oma suojelunsa. Varjoesittelijämme haluaisi ottaa mukaan myös tiettyjä asioita liittyen tietosuojaan. Tällä tavalla voitaisiin helpottaa rajat ylittävää suojelua, kun kyse on väärinkäytösten paljastajista. Ja pitää rajoittaa tietokantoja, jotka eivät liity näihin mainittuihin menettelyihin. Eli Valmistelijan lausutulonuksessa on 32 tarkistusta, joilla pyritään saman aikaan tasapaino, kun ajatellaan sitä, mitä Hosier on ehdottanut oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Ja valmistelijamme pyysi, että ilmoitan teille, että hän on valmis tekevää yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Eli tässä se, mitä minulla oli sanottavana valmistelijan nimissä. Kiitos kauniisti luettu. Tunteikkaasti. Se olisi voinut omaa tekstiäsi. Tämä on tärkeä aihe. Meillä on kaksi varjoesittelijä. Ensiksi Stevens ECRstä. Beste collega's, voor... Kiitoksia kollegat, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Tätä asiaa lähinnä on käsitelty juuri valiokunnassa, mutta on hyvä, että myöskin tässä valiokunnassa voimme ilmaista kantamme. Äskettäiset skandaalit, kuten Dieselgate, LuxLeaks, Panaman paperit ja Cambridge Analytica-skandaali, ovat osoittaneet, että väärinkäytösten paljastajilla on tärkeä rooli, kun ajatellaan laittomien käytösten, käytösten paljastamista. Tällaiset käytänteet haittaavat kansalaisia ja koko yhteiskuntaa. Väärinkäytösten paljastajat suojelevat totuutta ja siksi heitä täytyy suojella. Tämä ei tarkoita, että kaikkia voidaan pitää väärinkäytösten paljastajina. Tähän liittyy kysymys tulkinnasta – kuka on väärinkäytösten paljastajia. Väärinkäytösten paljastajia on hyvin vakava termi ja todelliset väärinkäytösten paljastajat ovat oikeutettuja oikeudelliseen suojaan. Yritysten ja työnantajien täytyy muistaa myöskin nämä periaatteet. Eli todistustaakka täytyy muistaa ja myöskin täytyy muistaa yrityssalaisuudet. Odotan yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta saamme aikaan hyvän ja tasapainoisen tekstin. Kiitos. Okay, thank you. And the SND... Herra Kosta, SND. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia lausunnon esittelystä kuin myös esittelijän työn esittelystä parlamenttien toiminut johdonmukaisesti, jonka pohjalta komissio on loppujen lopuksi sitten esittänyt lainsäädäntötekstin, niin me varmaan olemme kaikki samaa mieltä, että täytyy vihdoinkin suojella kansalaisia, jotka ilmoittavat EU-lainsäädännön rikkomuksista. Ja myös EU, ja tässä täytyy tukea väärinkäytöksestä il, ilmoittajia. SD-ryhmän näkökulmasta nämä ihmiset, jotka ilmoittavat laittomasta toimista, tai väärinkäytöksistä, heitä täytyy tukea. Heidän roolinsa on olennainen yleisellinen suojelemiseksi ja seurattavuus taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja veronkiertoa vastaan. He ovat olennainen tekijä, joka suojelee meitä lahjonnalta ja pitää myös vahvoja yrityksiä ja hallituksia tilivelvollisina. Ja noiden väärinkäyttäisten ilmoittajien kautta paljon sellaista informaatiota tulee julkisuuteen sellaista, joka muuten jäisi pimentoon. Näiden väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on ilmaisuvapauksen kannalta tärkeää ja myöskin demokratian vapauden suojelemiseksi. Minusta esittelijän ehdotus, jolla suojellaan väärinkäytösten ilmoittajien anonymiteettiä, Tämä parantaa komission ehdotusta. Lopuksi painotan sitä, että että varkastusten ilmoittajat ottavat henkilökohtaisia riskejä ja maksavat sitä rahassa, sosiaalisesti ja myös meidän terveydellään. Voisimme miettiä, minkälaista korvausta varkautusta ilmoittajat voisivat saada. Odotan kovasti hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa aloitimme viime vuonna jo tämän työn ja uskon, että lopuksi löydämme tyydyttävän ratkaisun, kaavoilla me suojelemme voimakkaasti ihmisiä, jotka ilmoittavat EU-lainsäädännön rikkomuksesta. Kiitoksia. Ja, ja Barbara Spinelli, Goe. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa erinomaisesta työstä ja tarkistuksista, jotka liittyvät tietosuojaan, nimettömyyteen joilla voidaan suojella väärinkäytöstä paljastaa, jotka eivät halua paljastaa identiteettiään. Itse teen tarkistuksia, joiden avulla voitaisiin ehkä parantaa ehdotusta, joka on jo aika hyvä lähtökohta sinänsä. Eli laadin tarkistuksia, joilla laajennetaan soveltamisalaa direktiivin osalta, jotta sitä voitaisiin soveltaa kaikkialla Euroopassa, eikä se rajoitu ainoastaan säädöksiin, jotka on mainittu ehdotuksessa. Näin ollen luettelo näistä toimista voisi olla joustavampi, kun ajatellaan eurooppalaisia sääntöjä. Lisäksi direktiivin pitää suojella myöskin henkilöitä, jotka auttavat näiden tietojen välittymistä. Ajattelen välikäsiä ja toimittajia, jotka omalla toiminnallaan takaavat sen, että tuodaan ilmi tapahtuneita tai tapahtumassa olevia väärinkäytöksiä. Meidän täytyy muistaa myöskin harjoittelijat, määräaikaisessa työssä olevat entiset työntekijät – Minulle tärkeää on se, että väärinkäytösten paljastajat voivat valita, mitä kautta he ilmoittavat väärinkäytöksistä. Meidän tulisi poistaa hierarkkinen järjestelmä, eli ensin, jota siis komissio on ehdottanut. Ymmärrän kyllä, kuinka monimutkainen ehdotus on, mutta esittäisin lopuksi yhden kysymyksen – jos ei laajenneta direktiivin soveltamisalaa myöskin Euroopan toimielimiin ja kaikkiin virastoihin, ei ainoastaan näihin, jotka on mainittu ehdotuksessa. Tällä tavalla noudatettaisiin eurooppalaista lainsäädäntöä kaikkialla, ja tämä olisi hyvä esimerkki kansalaisille, jotka tällä hetkellä ovat hyvin epäluuloisia toimielinten suhteen. Kiitos. Thank you very much for this comprehensive... Kiitoksia tästä kattavasta varjoesittelyn vastauksesta. Valitetaan nämä sitten esittelee vai haluatteko vielä vastata tai esittää päätelmiä? Hyvä puheenjohtaja. En minä nyt tee tässä mitään päätelmiä, koska en ole varjoesittelijä, mm, mutta aion tarkasti välittää eteenpäin nämä esitetyt kommentit esittelijälle. Ja minun on vaikutelma siitä, että keskustelu käydään erittäin hyvässä ilmapiirissä. Ja näin varmaan saamme mahdollisimman hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitoksia kaikille kollegoille. Ja kiitoksia siitä, että olitte täällä esittelen puolesta. 14.9. määräaikaa tarkistuksille 14.10. keskustelu ja sitten juuri se 22. päivä. Ja näin sitten mennään eteenpäin. Yhteiskeskustelun, joka koskee EUn tietojärjestelmien yhteensopivuutta, kohta 8 ja 9. Tässä tarkastellaan tarkistuksia näihin kahteen lainsäädäntöehdotukseen – Esittelijät ovat molemmat paikalla. Annan puheenvuoron esittelijöille ennen Lenarsille. Ja sen jälkeen sitten meillä on äh, aloittaa Lenarsista. Very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mä olen vetänyt mukavia tunteja kesällä uimalta reunalle ja olemme lukeneet kaikkia näitä tarkistuksia tähän ehdotukseen. Meillä on yli tuhat tarkistusehdotusta koskien rajoja viisumi yli 900 toiseen yhteensä 2000. Tämä kuulostaa paljolta, mutta suoraan sanoen, kun laadimme mietintöä, huomasimme, että pienten muutosten tekeminen johdonmukaisesti tässä vaatii aika paljon tar- muutoksia, joten ei se määrä ole tärkein asia, vaan laatu. Olen varma, että tarkistukset luovat pohjaa työllemme. Me kykenemme edelleen parantamaan komission ehdotusta. Kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä, muutoksista kumpaankin asiakokonaisuuteen johdonmukaisesti Tiedämme, että oikeudellisesta syystä komissio joutuu jakamaan ehdotuksensa kahteen, mutta ne ovat luonnoltaan yhteen kuuluvia. Olen erittäin kiitollinen, että kaikki ovat kunnioittaneet sitä to, tätä menettelytapaa. Kuten tiedämme, kolmantomallinen yhteisö julkilausuman mukaan tällä se kokonaisuudella on korkea prioriteetti tänä vuonna ja esittelijänä kunnioitamme tätä aikataulua, kunnianhimoista aikataulua. Pyrimme pitämään kiinni siitä ja olemme jo suunnitelleet useampia tapaamisia lähiviikkoina sitten sisällön suhteen. Meillä oli ensimmäinen keskustelu ennen kesätaukoa. Meillä on kaksi tehtävää parlamenttina käyttää olemassa olevia EU-välineitä mahdollisimman paljon ja myöskin löytää keinoja käyttää paremmin nykyinformaatiota sen sijaan, että keräsimme lisää dataa. Ja uskon, että komission ehdotukset ovat älykäs ratkaisu näin kahteen pyyntöön, mutta että pääsyoikeuksia tai luopumatta tietosuojamääräyksistä yhteiskäyttävyys tarjoaa nopeamman, kattavamman ja johdonmukaisen mahdollisuuden käyttää EU-dataa poliisit ja rajavartiosta saavat kaiken tarvitsemansa tiedon. En tiedä kuinka paljon aikaa meillä on, puheenjohtaja, mutta mm, tarkistusta kokonaisuuksessa sanoisin, että ryhmien laaja enemmistö tukee yhteiskäytettävyyden perusidea. Selvää on myös, että ryhmien enemmistö haluaa pysyä myöskin lähellä komission ehdottamia komponentteja, mutta tässä nähdään useampia parannuksia. Esimerkiksi parempi turvallisuussäännöt, varmaat tietosuojasäännöt, turvatallenteet, pieniä epätarkkuuksia alkuperäisessä järjestyksessä on identifioitu ja niitä korjataan. Ja paljon selkeyttää ehdotusta ja Tuo kaikki auttaa meitä saamaan hyvän lopputuloksen aikaan. On joitakin tarkistuksia, ja vaikka jatka ne on tehty hyvin aikein pelkään, ne eivät pohjaa järjestelmän yhteiskäytettävyydeltä käytännössä. Ja tähän parlamentissa emme saa pyrkiä. Täytyy pitää huolta siitä, että yhteiskäytettävyyden käsite Savankan pohjan. Varmasti kollegat haluavatkin näin. Odotan yhteistyötä ja, ja huomenna. Ei ole aikaa menettävänä. And let me congratulate you on the calm. Oh. Haluan onnitella siitä erittäin tyylikkäistä, vaikka hiukan sarkastisesta tyylistä, jolla otatte vastaan nämä valtavan määrän tarkistuksia. Seuraavaksi edustaja Melo. Kiitoksia. Toivon, että teillä kaikilla on ollut erittäin hyvä loma. Puhun portugalia, koska puhun sitä aina täällä. Sanoiksen, että ne kuulemiset, joita meillä on järjestetty, ovat olleet erittäin laaja-alaisia ja se on ollut aivan oikeutettu, koska itse tämä aihe on hirvittävän monimutkaista. Ja koska näitä oikeuksia tälle suojataan, niin täytyy ottaa pohdintaan. Paljon kokouksia on pidetty varjoesittelijöiden välillä ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä sitoumuksistaan ja mukanaolostaan näissä kokouksista. Kaikki kysymykset, jotka on esitetty, ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet yksityiskohtaisemmin pohtia esillä olevia kysymyksiä. Kokouksemme komissioedustajien kanssa, asiantuntijat, Frontex, EU-lisä, pysyvä edustuston edustajat, tekniset kokoukset. On asetettu niin, että päästään tähän lopulliseen tulokseen. Ja se olisi ollutkin mahdotonta, jolle, jolle ovat kaikki avustajat, neuvonantajat, EPP-ryhmä, henkilökunta, komissio, kaikki olisi olleet mukana. Kyseessä on asia, joka saattaa vaikuttaa ihan vain tekniseltä kysymykseltä, kysymykseltä, mutta se on kyllä poliittinen myöskin. Monet kysymykset, jotka menevät paljon pidemmälle kuin nämä juridiset kysymykset, ovat esillä. Ja monia ehdotuksia esitettiin mukaan lukien kompromissitarkistuksissa, joista keskustelemme. Tässä asiassa on kysymys siitä, että tarjotaan riittävästi tietoa poliisiviranomaisille ja nopeasti esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisille tilanteessa, jossa terroristit tai rikolliset saattavat olla eri jäsenvaltioissa. Pyrimme katsomaan tilanteita, joissa tätä kaikkea tietoa ei ole saatavilla tai jos sitä ei jaeta. Ja jokaisella elimellä täytyy olla lupa etsintään. Ja nimenomaan sen täytyy tapahtua tuon luvan mukaisesti. Minusta ei ole oikein lukea seuraavankaltaisia otsikoita lehdistä. Oletettu terroristi. Onnellisella terroristilla on 14 eri identiteettiä. Marsein hyökkäjällä oli 17 eri identiteettiä. Saksassa toinen terroristi. Neljä eri identiteettiä. Euroopan unionissa tuollainen ei ole normaalia. Terroristit tulevat tänne, hyökkäävät ja uhkaavat Euroopan kansalaisten elämää. Meidän täytyy, me voimmekin torjua tätä. Puheenjohtaja, meillä on vaihtoehtoja. Joko helpotamme poliitikkojen elämää, tai sitten vaikeutamme rikollisten ja terroristien elämää. Minusta poliitikkoina meidän täytyy tehdä sellaisia päätöksiä, että me vaikeutamme rikollisten elämää niin, että me voimme suojella Eurooppaa, Eurooppaa joka säilyttää suvereniutensa ja suojelee myös henkilötietoja. Mutta silloin kun lainsäädäntöristiriita on, niin meidän elämämme on silloin etusijalla. Tämä siis prioriteettina. Ja toivottavasti voimme saada aikaiseksi sellaisen raportin, joka, kertomuksen, joka vie eteenpäin näitä tavoitteita. Meillä on kaikilla varmaan sama tavoite, tehdä elämästämme turvallisempaa, jos siis meidän täytyy suojella myös henkilöstötietoja. Kunnianhimoista, mutta juuri näin me aiomme tehdä. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Melo. Kiitoksia siitä, että mainitsitte henkilökunnan. Tässä on jälleen kauden loppu, loppua kohti toinen suuri asia esillä. Valtava määrä työtä, joka täytyy tehdä, kun on näin paljon tarkistuksia. Ette mennyt nyt käsittelemään nyt itse tarkistusten itse sisältöä. Halutaanko käydä alustava keskustelua, koska varjoistettua täällä. Eli Niedermüller Haluatteko esittää jotain alustavia kommentteja SEDelle? Paljon kiitoksia. Of Miriam. Puhun Miriam Dallin puolesta tänään. Hän oikeusyhteistyön yhteiskäytettävyyden ja Tietysti ensiksi haluaisin kiittää kollegoita. Oskan, että sinulla oli kuuma kesä, kun työskentelit yhteiskäytettävyyden parissa, Jerome. kertaisin alustavasti tarkistusta, jota olemme tehneet ehdotukseen. Erityisesti puhuisin omista tarkistuksista. Kuten alusta on tullut selväksi, meillä on merkittäviä huolenaiheita ehdotuksen suhteen. Ne syntyvät siitä, minkälaisia riskejä yhteiskäytettävissä ehdotus aiheuttaa yhteislainsäädännön perusperiaatteille, tietosuoja, perusoikeudet, se koskee informaatiojärjestelmiä, ta- rajoituksia, että se, että henkilödataa saa yhä helpommin käytettäväksi. Ja nämä järjestelmät ja uudet yhteiskäytöjärjestelmät vaikuttavat henkilötiedon käyttöön, säilyttämiseen. Ja sitten on kysymys, miten voidaan korjata ää, tietoja, miten ää, virheistä voidaan korvata. Sitten biometristä dataa säilytetään yhä enemmän ilman tuolta pohjalta. Valiokunta voi tarjota jotain, tässä on merkittäviä riskejä. Ei ole mikään ihme, että SD-ryhmällä on merkittäviä huolenaiheita tämän ehdotuksen suhteen, mutta nämä huolenaiheet ovat ole meidän Euroopan ja perus oikeusvirasto ja monet muut sidosryhmät ja muut puolueet tässä talossa ovat nämä huolenaiheet. Komission ehdotusten pe- perimmäisten riskien vähentämiseksi olemme tehneet joko tarkistuksia Mirjan ja minun toimistoon yhteistyöllä. Me olemme ottaneet tiukan näkemyksen yhteiskäytettävyydestä – sellaisen tiukan näkemyksen, jonka komission jäsen esitteli meille aluksi. Eli meidän tarkistusten suhteen olemme, pyr, kanssa olemme pyrkineet siihen, että äh, sovellusalaa ei operatiivisesti laajenneta uusilla tietokannoilla tai sellaisilla tavoitteita, jotka eivät ole uuden suhteellisuusperiaatteiden testejä aikaisemminkaan läpäiseet. Mainitsen lyhyesti kolme rakennekysymystä, jotka näkyvät. Ovat ensinnäkin y- yhteisten identiteettien poistaminen, sitten ja järjestelmän pääsyn vaatimusten varmistaminen tämä yhteistyön identiteettien repositorio ei tarjoa mitään hyötyjä, se on kuitenkin valtava tietokanta. Se ei ole välttämätöntä, eikä sen luominen ole suhteellisuusperiaatteen mukaiseksi. Kolmansien maiden kansalaisten identifiointi ja useamman identiteetin tunnistaminen on se, että identiteettä on pe- perinteisissä tietokannoissa, biometrisissä tietokannoissa ja muissa EU-tietokannoissa näen, että yhdistämme nämä tietokannat ää, erillisesti useammankertaisen identiteetin toteamiseksi. En, en näe mitään siitä, että erittäin sensitiivinen henkilödata on yhdessä varastossa. Ja sitten no, kysymys on yleisen tietosuojan asetuksen datan minimisoinnin periaatteista. Emmekä me ole ainoa poteryhmä, jolla tämä näkemys totean. Ja sitten jaetun biometrisen datan matsaaminen. Se pitäisi tapahtua vain tietotkantojen kesken. Se, eikä biometristä äh, tietokannan formaattia pitäisi tallentaa. Ja jos tämä templetti tallennettaisiin aikaisemmat mainitut ongelmat pätisivät. Sitten lainsa valvontaviranomaisten pääsössä meidän mielestä pitäisi olla kohtuulliset syyt odottaa, että etsintä antaa tuloksia. Öö, henkilödatan massatut olisivat vakava rike Sitten poliittinen identifiointi, jäsenvaltioiden alueellinen tunnistaminen. Sitten yhden kontaktipisteen luominen datas henkilöille, jotka voisivat tehdä valitukset, on tärkeää. Olemme varmoja, että esittelijä ymmärtää huolenaiheemme ja toivon, että hän ottaa meidän päätökset huomioon, että lopputulos voidaan saavuttaa niin, että se on kaikille meille hyväksyttävä ja rakentavaa keskustelua tuolta Okay, thanks. And you're speaking on behalf of Mrs. Daly on the other file as well. Um, could I ask just, um, because we have... Kiitoksia. Koska meidän äänestys kello 18, pyytäisin pelkästään varjoja käyttämään puheenvuoron.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 Anteeksi, en ymmärtänyt. Kuka nyt sitä puhuu ensimmäisenä? Gérard ja sitten Cornelia. je n'ai pas réclamé un ordre de préséance. Niin, halusin vain osoittaa, että olen varjoesittelijä ja ainoa omasta ryhmästäni. Eli olisi ihan hyvä, että saan puheenvuoron. Lyhyesti, mutta ytimekkäästi. Minun ryhmälleni tämä asia, eli toimivuus. Se on hyvin tekninen kysymys, mutta myös poliittisesti tärkeä. Minun ryhmäni ei halua vesittää komission ehdotusta. Emmekä myöskään halua viivytellä, koska muisten tämä tärkeä hanke ei mene läpi tällä lainsäädäntökaudella. Eli meidän täytyy keskustella tästä ehdotuksesta, jotta voimme parantaa EUn sisäistä turvallisuutta. Tällä tavalla voidaan parantaa tehokkuutta monissa välineissä. Ja ne ovat tehottomia, jos ne eivät ole yhteen toimivia. Ja me katsomme myöskin, että nyt voimme osoittaa, että voimme noudattaa perusoikeuksia, erityisesti tietosuojalakeja, ja samalla voimme toimia tehokkaasti tietojen vaihdon alalla. Aamulla meillä oli kokous. Tarkistuksemme saivat esittelijältä tukea ei nyt kaikilta ryhmiltä, mutta ainakin esittelijältä. Katsotaan, miten tästä eteenpäin. Eli pari huomiota. Minun ryhmäni tukee sitä, että käytetään yhteisiä identiteettikriteereitä. Tämä on ainoa väline, jonka avulla voidaan rekisteröidä rikollisia, jotka tällä hetkellä – ovat eri tietokannoissa, mutta joita ei pystytä yhdistämään toimiinsa, koska niillä on erilaiset identiteetit. Minulle täytyy osoittaa, miten tämä voidaan tehdä ilman, että luotaisiin tällainen yhteinen tietokanta. No, tähän tietokantaan liittyy tiettyjä rajoitteita. Sitä ei voi käyttää mihin tahansa tarkoituksiin, jos ajatellaan vaikka poliiseja, jotka pysäyttävät kadulla jonkun, ja esimerkiksi alaikäisen. Ja sitten toinen tekninen tarkistus. Voitaisiinko lisätä muita tietoja kuin ne, jotka ovat mukana komission ehdotuksessa? Ajatellaan vaikka tiettyjä Europolin tietoja, kämmenjäljet, Prymin sopimus. Tätä asiaa vielä ei ole ratkaistu, mutta me siis tuemme tätä välinettä. Me emme halua viivytellä asiassa, mutta haluamme, että tällä välineellä noudatetaan vaatimuksia, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan. Kiitos. Thank you, Gerard, and, and my Kiitoksia. Valitan, että sain tämän ryhmäjärjestyksen menemään sekaisin. Cornelia sitten seuraavana kuosta. Kiitoksia. Muistelen vielä, miksi tästä alun perin puhuttiin ja mikä oli lähtökohta. Lähtökohta neuvotteluille oli se, että rikollinen pitäisi löytää nopeasti, jotta hänet voidaan tuomita. Mutta jos nyt katsomme tätä tulosta, ja Alden pitäisi vähän miettiä tätä, niin tästä nyt ei olekaan kyse. Vaan periaatteessa kyse on kolmansien maiden kansalaisista. Eli tällä tavalla osoitetaan epäluottamusta, koska jos katsotaan näitä tietokantoja, joita pitäisi vielä luoda, niin silloin voi havaita, että kaikki joutuvat näihin tietokantoihin, eivätkä vain tietyt yksilöt. Tietosuojavaltuutettu sanoi, että jos nyt teette näin, mitä on ehdotettu, jos tämä nyt pannaan täytäntöön, niin täytyy muistaa, että paluuta ei enää sen jälkeen ole. Silloin on käynnistetty jotain, joka on valtava tietokanta, jota tullaan hyödyntämään hyvin pitkään. Ja täytyy miettiä, Sopiiko tämä yhteen kansalaisten perusoikeuksien kanssa? Tämä on ratkaiseva kysymys. Ja sitten totesimme, että tietokantoja pitää yksinkertaistaa. Tällä tavalla voidaan toteuttaa tämä ensimmäinen tehtävä, mutta lopputulos oli jotain ihan muuta. Ja kun on puhuttu identiteettirikoksista, joita torjutaan nyt Saksassakin kovalla intohimolla. Näitä ihmisiä on muutama. Ja tiettyissä kuulusteluissa on kuultu, että e, nämä asiat eivät ole kovin yksinkertaisia, kun kyse ole identiteettipetoksista, miten suurista summista on kyse ja niin edelleen. Eli monet kysymykset ovat vielä täysin auki ja se on aika huolestuttavaa. Sanoimme, että meidän pitää rajoittaa pääsyä näihin tietoihin. Meidän täytyy katsoa vähän kyseenalaisia tietoja. Esimerkiksi Interpolin tietojen kanssa on ongelmia, jos muistellaan vähän tätä kysymystä. Ja tässä on nyt sama asia. Eli tässä on suuria ongelmia. Eli esittelijä ei nyt ole kaikkein rakentavimmasta poliittisesta ryhmästä, koska me katsomme, että tämä nyt ei ole sitä, mitä alun perin haluttiin. Ja sitten 194-192 ovat meidän tarkistuksemme. Mutta ehkä tämä nyt ei mene näin läpi. No, sitten täytyy keskustella rakentavasti vaihtoehdoista. Meillä on toinen vaihtoehto, Eli tällainen nettiportaali, no sellainen voidaan perustaa. Yhteen toimivuus. Se on ihan hyvä ajatus. Ja jos ajatellaan sitten pääsyehtoja tietokantaan, niin sitten nämä asiat voidaan muotoilla ihan oikein ja sitten olisi ihan mielekästä hyödyntää tietokantaa tutkimuksessa. Ja sitten tämä nämä biometriset tiedot ja PMS-tiedot, no tätäkin voidaan hyödyntää tässä työssä. Meillä pitää perustaa näitä yksi, erillisyksikköjä, että mitään yhtä keskitettyä yksikköä, mutta me voimme vielä neuvotella kompromisseista. Mutta asia, josta emme voi neuvotella, on se, että tämä tietokanta on täysin suhteeton – ja kun katsotaan, mitä tähän on kirjattu, eli minkälaisia tietoja sinne olisi tarkoitus syöttää ja mitä niitä yhdistetään, niin se on asia, jota missään tapauksessa emme voi tukea. Mikään ei viittaa siihen, että tämä olisi tarpeellista. Ja sitten jos on monia identiteettejä ja miten ne havaintaan Mehän tiedämme Yhdysvallasta. Niin, niin olen ihan kohta lopussa niin tällaisia osumia tulee sitten enemmän. Ja sitten kun meillä on näitä vääriä hälytyksiä, meidän täytyy miettiä, miten ne hoidetaan. Ja tästä syystä tätä ehdotusta tässä muodossa emme pysty hyväksymään. I'm really sorry to cut you. Anteeksi Korneli, tiedän keskeyttämään. Valera ja Wikström vielä mukana vastakaa auttaa, että Rova Steven seuraavaksi. Stevens kaksi minuuttia, että päästään äänestämään. Tiedätte, teillä on paljon sanottavaa, se on ihan selvää. Herra Frantz, vihreät. Kiitos. Tämä vaikuttaa hyvin tekniseltä aiheelta, mutta se on hyvin poliittinen. Komissio ehdottaa, että kaikki EUn tietokannat yhdistetään poliisin toiminnan helpottamiseksi ja sitten olisi yksi keskusrekisteri. Tämä olisi, niin kuin tietosuojavaltuutettu on todennut, niin tämän jälkeen ei enää ole paluuta. Tietokanta käytetään eri tarkoituksiin ja siksi näiden pitää olla erikseen, kun ajatellaan eri hallinnon osia on pitää tehdä oma työnsä, tulliviranomaiset tekevät omansa ja sitten maahanmuuttoviranomaiset tekevät oman työnsä. Tietosuojakysymyksissä täytyy muistaa nämä tarkoituskysymykset. Emme halua valtiota, joka tietää meistä kaiken, joka keskitetysti kerää näitä tietoja. Saksanlaisessa henkilökortissa on jo kohtia, jotka liittyvät näihin teknisiin säädöksiin. Ja sitten identiteettirekisteri, jota komissio ehdottaa, se nyt muuttaisi tilanteen täysin. Mutta komission täytyy miettiä oikea suhtaisuutta tällaisten tietojen kantojen yhdistämisessä. Ja jos nyt muistatte vaikka Berliinin hyökkäjää ja hänen erilaisia identiteettejään, Amri oli viranomaisten tuttu ollut jo vuosikausia ja häntä seurattiin – ja mitä tapahtui sitten ennen iskua, niin tätä asiaa selvitellään nyt erityislautakunnassa. Mutta kyse ei ole vain tietosuojaongelmista, vaan tähän liittyy myös turvallisuusongelmia. Muut tietokannat, kuten rajan ylitysjärjestelmä ETIAS, niin sillä ei ole enää mitään ydintä vaan se olisi teknisesti riippuvainen toisesta tietokannasta. Ja meidän pitäisi jo turvallisuussyistä välttää tällaista. Me haluamme, että tämä rekisteri poistetaan niin kuin on ehdotettu. Voisimme hyväksyä sen, että on yksi hakuportaali, mutta sekin on jo melkoinen myönnytys meiltä, koska kuten tiedätte, ihan perustuslaillisista syistä me olemme tukeneet näitä tietokantoja. Voidaan kaksi minuuttia. En tarvitse sitä. Jatkakaa. Olen samaa mieltä sen pohjan kanssa. Cecilia. Alde. Kiitos, kiitos. Claude, kiva taas nähdä teidät kaikki täällä. Toivottavasti oli hyvä kesä. Yhteen sitten käytettävyys tietojärjestelmien kesken on ratkaiseva tekijä. Emmekä ole vielä saavuttaneet niiden tätä potentiaalia. Siksi tämä on tosi tärkeä. Uskon. En, olen aina uskonut tiedonvaihtoon. Ja olen joskus sanonut, että sen pitäisi olla pakollistakin. Mutta yhteen käytettävyys aiheuttaa myös teknisiä poliittisia haasteita – varmasti onnistuminen voittamaan, mutta siihen voi mennä aikaa. Osittain siksi, että osa järjestelmät, jotka tässä ovat mukana, ovat nyt muutosten alla, joka luo myös erityisongelmia. Järjestykset lisäävät monimutkaisuutta olemassa olevaa järjestelmää. tulokset ovat tavoite, välttämättömyyden myös ja suhteellisuusperiaatteiden kunnioittamista unohtamatta. Tarkastukset pyrkivät varastamaan perusoikeusnäkökulmia, lisäämme tietosuojaa oikeuksia. Haluamme myös, että henkilöt, joillekin tietoa käytetään, pitää ilmoittaa, että heille tietoa prosessoidaan. Ja siksi on tärkeää, että me täällä kuuntelemme omia virasta ja tietosuoja viranomaista entistä VP29 ja perusoikeusvirastoa ja sitten täytyy myös toitella lapsia ja kolmansien maiden kansalaisten perusoikeuksia. Meillä täytyy myös ajatella välttämättömyysperiaatetta, jotta rikkomuksia ei tapahtuisi. Erityisesti jos ajatellaan, mitä on tapahtunut, kun on arvioitu esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmää – ja ajatellaan, miten sitä useammassa jäsenvaltiossa on käytetty, joten tiukkoja suojaa tarvitaan ja jonka jäsenvaltion täytyy täysin noudattaa sääntöjä, jotka koskevat kaikkia näitä kutakin näistä tietokannoista, mitä tulee yhteiskäytettävyyteen. Odotan neuvottelutten aloittamista, että saisimme parhaan diilin ja kunnioittaisimme kansalaisten oikeutta yksityisyyteen ja niin pitäisimme samaan aikaan huolta, että ja kaikki, meidän kaikkien turvallisuus tulee taattua. Se on ehdottomasti mahdollista ja odotankin työn, työhön ryhtymistä. Kiitoksia Cecilia. Ehdottaisin, että molemmat esittelijät... Ai edustaja Stevens vielä. Dolphonin nimissä kaksi minuuttia. Viimeinen puhuja. Kiitos johtaja. Kuten sanoittekin, olen tämän Dolphonin nimissä täällä. ECR tukee yhteensopivuutta. Se on tämän päivän kirjallisten haasteiden vuoksi, jota rajavartiointi edellyttää, sitä, että me saamme älykkäämpää tietojen käyttöä. Yhteensopivuuden pitäisi tarjota todellista lisäarvoa, sen tulisi olla yhtä tehokasta, mahdollisimman tehokasta. Ja nyt keskityn yhteen kaikkein suurimpaan huolenaiheeseen ryhmässämme, mikä koskee eri tarkistuksilta esitetty, joiden tavoitteena on poistaa tämä yhteen identiteettitietokanta. Meidän mielestämme CRRn poistaminen todellakin heikentäisi prosessia, lisäisi monimutkaisuutta ja toisi lisäkustannuksia. Se luo myös lisätaakkaa tälle järjestelmälle niille viranomaisille, jotka järjestelmää käytetään. Se, että Meillä tietokanta on käytössä, ei merkitse sitä, että me sekoittaisimme kaiken tiedon, se merkitsee vain sitä, että luomme sellaisen alustan, jonka avulla nämä tiedot erotetaan niin, että niistä on hyötyä ja samalla kuitenkin kunnioitetaan ää, käyttövaatimuksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia Helga siitä, että puhuit lyhyesti. Esittelijät ovat kuulleet nämä kohdat. En oikein usko, että me voimme kaiken tämän vielä hoitaa vastaan kysymyksiä. Meillä on useita kokouksia ennen lokakuuta ja olette varmasti kuulleet sen, mitä esittelijät ovat todenneet. Eli kun tässä nyt odotellaan kymmenettä päivää, niin toivon teille kaikkea hyvää. Ja kiitän teidän tekemästänne työstä. Lennart Semelo. Ja jään odottelemaan näitä lopputuloksia. Kiitos kollegat. Kiitoksia myös varjoille. Nyt hyvät kollegat, voidaan mennä äänestämään. Jos istuudutte hetkeksi, niin sitten ryhdytään ensimmäiseen äänestykseen. Okay, while everyone is settling down, just as a reminder, the third vote that we have will be with the Econ Committee in another room. Kolmas äänestys on Ekon valiokunnan kanssa toisessa huoneessa sähköiset äänestyskortit. Please get ready and we'll, we'll move. Okay, colleagues, we can proceed to the vote. Hyvät kollegat, voidaan ryhtyä äänestämään. Utsiska varapuheenjohtaja haluaa esittää lyhyen puheenvuoron. Barbara, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenna kello 18.30 erityisnäyttely käynnistään käydä lyhyt keskustelu siitä, millä tavalla puolalaiset puolustavat demokratiaa. Haluaisin kutsua teidät tähän näyttelyyn. Erittäin tärkeää olisi, että sitä, että parlamentin ovat kiinnostuneita puolesta. Tämä nimittäin striimataan tai lähetetään verkossa Puolan kansalliselle. Varsinkin niille, jotka ottavat osaa tähän keskusteluun ja lakkoihin. Tulkaa siis näyttelyä lyhyen keskustelun. Okay, thank you very much, Barbara. Uh, Mr. Lopez Aguilar, you have a point. Lopez Aguilar, Tversis puheenvuoro. Haluaisin tarjota pöytäkirjan varten, että ihmiset 10 minuuttia olen odottanut 10 minuuttia, että äänestyskorttiin saapuisi, mutta jos ei ole, niin pyydän, että laskette taas d ryhmän ääniin. Sori vaan, mutta sä vielä matkaa. Ajattelin, että se jotain jänsää, mutta eipä ollut. Äänestetäänpäs nyt. Oletteko valmiita? Kompromiss. Puheenjohtaja korjaa. Petoksen vastainen muihin sen kuin käteisrahaan liittyvien petosta ja väärinnysten torjunta. Silvia Ivan Kaufman, haluatko puhua ennen äänestystä? No siitä vaan. Halusin, puhua. Halusin vain kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani kollegat, avustajat ja sihteeristö. Kiitoksia. Kiitos Silvi, vaan äänestetään. Kompromissi se äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 1 kompromissi. Äänestys alkaa. Vote is closed ja päättyy. Artikla 4 kompromissi. Sorry, Article 3. Vote is open. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Artikla 4 kompromissi. Äänestys päättyy hyväksytty. Artikla 5, kompromissi. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa ja Päättyy. Hyväksytty. 102. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 103. Tarkistus 103 eli artikla 7, kompromissi artikla 7. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 103 äänestetään. Aloitetaan alusta. Päätämme äänestyksen 103? Kompromissiartikkelin seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Artiklan kahdeksan kompromissi. Päättyy. Hyväksytty. Artiklan kymmenen kompromissi. Äänestys alkaa. hyväksytty. Artiklan 11 kompromissi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artiklan 12 kompromissi. Hyväksytty. Artiklan 13 kompromissi. Päättyy hyväksytty. Artikla 14-23 kompromissi yhdessä. Hyväksytty. Artikla 15 kompromissi. hyväksytty. Artiklan 16 kompromissi hyväksytty. Tarkistus 117 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 171. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 173 äänestys alkaa. Päättyy. Artikla 14 kompromissi. Päättyy. Hyväksytty. Artikla 20 kompromissi. Hyväksytty. 30 johdanto-osaan. Hylätty. Kompromissi A. Hyväksytty. Kompromissi B. Päättyy. Hyväksytty. 35 äänestys alkaa. Hylätty. 36. Hylätty. 38. Hyväksytty. 39. Hyväksytty. Kompromissi D. Päättyy. Hyväksytty. E. Hyväksytty. F. Hyväksytty. G. H. Hyväksytty. 57. Hyväksytty. I. Hyväksytty. Kompromissi J. Ko Hyväksytty. L. Hyväksytty. M. Hyväksytty. N. hyväksytte yhdeksän puoli. Hyväksytty. U. Hyväksytty. P. Hyväksytty. Q. Closed. Carried. Amendment 74 puolesta. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 75. Hyväksytty. Ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä alkaa. Closed. That's carried 31. 31 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää. Ja sitten sanna 69 mukaisesti loppuäänestys. Ää, äh, absoluuttisella enemmistöllä äänestys alkaa. We need, we need, we need 31 votes on this. The vote is still... Tässä tarvitaan 31 ääntä. Oletko äänestänyt? Äänestys on päättynyt. 37 puolesta yksi vastaan. Ei vastaan. Onnittelut esittelijälle. Okay, we go straight to the next uh, vote. Uh, there Seuraava äänestys Ferrara. Eurojustin päätti hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen. Haluatteko puheenvuoro? Ei. Äänestetään. Ei mitään tarkistuksia, joten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Ja se alkaa nyt. Has everyone voted? The vote is closed. That's carried with 34 votes for, Hyväksytty 34 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää onnittelua. Rova Ferrara. Kollegat, jos äänestätte, äänestämme Ekon valiokunnassa PHS 3C50. Jos menette vikkelästi sinne, niin saadaan se lopumaan 3C50.